Uh, Hyvää iltapäivää, hyvät kollegat. Siirrymme kohtaan 16 esityslistalla. Keskustelu herra Karel Schwarzenbergin kanssa, Tsekin tasavallan ulkoministerin kanssa. Hän on siis puheenjohtajana. Nyt kun on Tsekki on puheenjohtajavaltio. Haluan toivottaa sydämellisesti tervetulleeksi ensimmäistä kertaa tähän valiokuntaan ja parlamenttiin teidät puheenjohtajan ominaisuudessa. Viime viikollahan Strasbourgissa jo tapasimme. Meillä on ilo tehdä yhteistyötä kanssanne. Valiokunta on lähettänyt valtuuskunnan tapaamaan teitä jo Prahaan, jossa olimme vierailulla. Minulla on myös ilo toivottaa tervetulleeksi ulkoisen vara ministerin Janka Houtin, joka jatkaa keskustelua ensi viikolla valiokuntamme kanssa. Niin ikään toivotan tervetulleeksi Tsekin tasavallasta senaattoreita. New Affairs, welcome. Mr. Thomas Grulich, welcome. Tervetuloa. Arvoisa ministeri, me tiedämme, että Puheenjohtajavaltio on asettanut itselleen kovin kunnianhimoisia tavoitteita. Joskus niin kuin elämässä sattuu, et, niin elämässä sattuu sattumuksia enemmän kuin mitä suunnittelu antaisi ymmärtää. Meillä on tärkeitä aiheita, jotka ovat valiokuntamme näkökulmasta erityisen tärkeitä. Itäinen kumppanuus, transatlanttiset suhteet energia, turvallisuus. Mainitsen osan näistä sekin tavoitteista puheenjohtajakaudelleen, jotka liittyvät ulkopolitiikkaan. Sitten unionin itäinen politiikka, naapuruspolitiikka ja perinteiset tapahtumat, tuntenomaiset tapahtumat, jotka liittyvät energiaturvallisuuteen. Näistä on siis ollut puhetta Troikka on myös vierailut Gaasassa, Gaasan kaistalla. Ja siellä on myös meidän valiokuntamme kiinnostavia ongelmia. Väli-Itä, Venäjä, Ukraina, kaasukiista. Nämä ovat ajankohtaisia huolestuttavia aiheita. Toivotamme teille onnea ulkopolitiikan navigoinnissanne unionissa puolen vuoden aikana, joka nyt on alkamassa. Yritämme olla avuksi ja niin kuin tapana on, haluamme saada tietoa tapahtumista ja toimista. Mehän olemme jo Prahassa käyneet ja silloin näinkin oli. Vielä kerran, herra Schwarzenberg, tervetuloa, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos, että sain kutsun tänne valikunnan kokoukseen. Pidän tätä valikuntaa hyvin tärkeänä ja toivon, että sen merkitys kasvaa entisestään Lissabonin sopimuksen ratifioinnin jälkeen. Toivon, että ratifiointi tapahtuu pian ja sitten tämän valikunnan merkitys vain kasvaa entisestään minkä tahansa hallituksen no mehän edustamme nyt puheenjohtajavaltiota, mutta varmasti tärkeää on vastata tiukkoihin kysymyksiin parlamentissa niin, että ministerit saadaan alas takaisin realiteettien tasolle. Tsekin puheenjohtajakausi alkoi tapahtumien vyöryssä, joka aiheutti meille suuria hankalia haasteita, joihin vaadittiin nopeita ratkaisuja. Ja kaikkia tavoitteita ei näin pystytty toteuttamaan niin ripeästi kuin olisimme toivoneet. Meidän jäsenvaltiomme on melko nuori unionin jäsenvaltio ja on nyt ensimmäistä kertaa puheenjohtajan valtiona ja siksi tämä on meille varsinainen koitinkivi, mutta varmasti voimme vastata näihin haasteisiin. Kaasasta. Ratkaisun aikaansaaminen on pitkän ajan projekti. Tällä hetkellä tärkeintä on saada aikaan aselepo jotta voidaan parantaa järkyttävää humanitaarista tilannetta ja palata poliittiseen prosessiin. Tämä on erittäin monimutkainen tilanne. Hyvin vanhat ongelmat nousevat pintaan yhä uudestaan. tässä ovat osallisina myös muut lähialueen maat ja tietenkin Hamas. Ja meidän pitää mahdollisuuksien mukaan tukea palestinalaishallinnon oikeutettua hallintoa. Kahden valtion ratkaisu on paras kestävä ratkaisun aikaisaamiseksi. EU toimii yhdessä kansainvälisten kumppaneiden kanssa, että rauhanneuvottelut voivat jatkua. Me tarvitsemme tuntuvaa edistystä palestiinalaisalueella. Egypti ja Arabiliiga voi tässä auttaa. Me voimme vain avustaa omalta osaltamme. Mutta meidän tulisi tietenkin aina muistaa, että tärkeintä on, että ratkaisun löytävät asianomaiset maat. väkivaltaisuudet eivät olisi saaneet alkaa tällä tavalla yksipuolisten iskujen jälkeen. Nyt toivomme, että voidaan päästä tärkeiseen tavoitteeseen, että Israel vetää joukkonsa pois. Hamasin pitää toisaalta pitää omista lupauksistaan kiinni – Välittömästi EUn troikka kävi alueella ja onnistui koordinoimaan ja auttamaan humanitaarisen avun kautta. Puheenjohtajavaltio on estänyt kaksi julkilausumaa tältä alalta ja on valmistellut myöskin päätöksiä neuvoston kokouksiin. Sharon Sheikissä oli kiireellinen kokous. Meidän pitää vähitellen vahvistaa ponnisteluja kohti aselepoa ja huolehtia Israelin turvallisuudesta ja tukea presidentti Abbasin työtä, jotta saadaan aikaan kestävä rauhanomainen palestiinalaisvaltio, joka voi elää rintarinnan Israelin kanssa rauhanomaisesti. Kolme Tsekin tasavallan ulkoministeriön tarkkailija on jo lähtenyt Gaasan alueelle tarkkailijoiksi. Toivon läheistä kontaktia kaikkien kansalaisjärjestöjen kanssa – kansainvälisten järjestöjen kanssa, jotka toimivat paikan päällä. Punainen risti, EUn toimielimet ja niin edelleen. Toivon, että seuraavan yleisten asian neuvoston saamme raportin siitä, mitä välittömästi tarvitaan. Me haluamme saada aikaan hyvin toimivat kansainväliset valvontamahdollisuudet, erityisesti siihen, ettei Gaasan voida enää salakuljettaa aseita rajojen valvonta on tässä tar- tärkeää. Britannialla, Saksalla ja Ranskalla on ehdotuksensa merialueiden valvonnan osalta. Tsekki puheenjohtajavaltiona jo tammikuun 9. päivänä vaati Israelia täysin avaamaan rajan ylityspisteet EU tutki mahdollisuuksia lisätä valvontaa muita rajan ylityspisteitä. Meidän pitäisi olla vaikuttamassa siihen, että ratkaisu saadaan tällä alueella. Tämä on suuri tärkeä haaste, jonka kohtasimme heti puheenjohtajakautemme aluksi. Lisäksi energiakriisi oli meille haaste. Muistuttaisin siitä, että Tsekin tasavalta ennen puheenjohtajakautta ja nyt puheenjohtajakautensa aikana vaatii ja painottaa sitä, että tarvitsemme nopeasti yhteistä EUn energiapolitiikkaa. Tämä on meidän tehtävämme ja tämän ongelman vältteleminen on suureksi haitaksi, on osoittautunut suureksi haitaksi kansalaisillemme molissa jäsenvaltioissa viime viikkoina. Tästä aiheesta on nyt tullut meidän prioriteettimme. Me pyrkineet neuvottelemaan sopimuksen, joka turvaa kaasun toimitukset Eurooppaan – markkinaita kysymystä ei saatu aluksi ratkaistua. Topolanek on toiminut tehokkaasti ja viimeaikaiset toimitusvarmuuteen liittyvät ongelmat tuntuvat olevan nyt takana. Sain juuri tietää, että kaasua on toimitettu jo niin, että Slovakian rajalle on saatu nyt ensimmäiset toimitukset läksyt on opittu. Venäjä ja Ukraina eivät ole luotettavia energian toimittajia. EU on pohdittava vaihtoehtoisia toimittajia ja putkia. bukko projekti muuttui näin tärkeämmäksi. Mitä muuta olemme oppineet? Yhteistyö energia-alalla ei ole Euroopassa helppoa. Energia, infrastruktuurin omistusrakenne saattaa tuoda mukanaan sellaisen riskin, että kyseenalaiset kolmansien maiden tahot pääsevät markkinoille. Meidän pitäisi huolehtia siitä, että infrastruktuuri on sellaisten käsissä, jotka ymmärtävät valtioiden intressit. Neuvotteluita energiaan saannista ja turvaamisesta jatkuvat Euroopassa ja niiden pitääkin. Me haluamme tietenkin jatkaa vuoropuhelua Venäjän kanssa. Se on meidän kaikkien etujemme mukaista, myös Venäjän etujen mukaista. Me tarvitsemme intensiivistä vuoropuhelua ja ehdotamme tai toivomme, että puheenjohtajakaudellamme saadaan edistystä aikaiseksi paljon yhden, uuden yhteistyökumppanuussopimuksen puitteissa Venäjän kanssa. Yksi tärkeistä tavoitteista puheenjohtajakaudellamme on Euroopan naapuruus, politiikka ja itäinen kumppanuus. Itäinen kumppanuus määritellään niin, että lähennetään yhteistyötä itäisen Euroopan kanssa. EU tarvitsee selkeän johdonmukaisen politiikan näiden maiden suuntaan ehdotukset itäisen kumppanuuksen, kumppanuuden alalla koskee EUn suhteita näihin maihin, mutta tärkeää on ajatella myöskin näiden maiden kansalaisten elintasoa. On tärkeää poistaa peruspelkoja, joita voi olla. Itäinen kumppanuus ei ole työtä ketään vastaan, se on myönteistä politiikkaa, jossa 27 EUn jäsenvaltiota ja kuusi täysin Euroopan maata voivat tehdä yhteistyötä. Tämä on periaatteessa budjettineutraalia työtä. Nykyrahoitusnäkymissä ei vaadita lisää budjettia yhteistyöhön Itä-Euroopan maiden kanssa kustannukset ovat todella pienet verrattuna siihen, mitä hyötyä itäinen kumppanuus voi mukanaan tuoda. Eikä tämä ole pois yhteistyöstä muiden maiden kanssa. Se täydentää johdonmukaisesti olemassa olevaa alueellista politiikkaa. Eikä tämä ole mikään edullinen laajentumisen korvike. Nyt vain pyritään saamaan vakautta ja vakavaraisuutta koko tälle alueelle. Toinen tärkeä kysymys, jolla tarvitaan edistystä Länsi-Balkanin Euroopan näkymät. Vakautus- ja assosiointiprosessin puitteissa Länsi-Balkanin maat voivat lähentyä Euroopan unionia. Tämä työ on keskeinen prioriteetti Tsekin puheenjohtajakaudella ulkosuhteiden alalla. Pitkän aikavälin prioriteettia ei unohdeta. Riippumatta siitä, miten tärkeitä ja painavia kiireisiä kysymyksiä meillä on. EU on useat kerrat menneisyydessä toistanut sen, että Länsi-Balkanin mailla on eurooppalaisia näkymiä. Tsekki valtiona aikoo saada aikaan lisämenestystä tällä alalla. Ehdokasmaat lähestyvät jäsenyyttä ja assosioituneet maat saavat apua tiellään kohti ehdokasasemaa. Montenegron jälkeen se esitti jäsenyyshakemuksensa joulukuussa 2008 muut maat seuraavat Tsekin puheenjohtajakauden aikana. Puheenjohtajakausi haluaa käyttää sopivia menetelmiä vastauksena näihin hakemuksiin. Komissioasiantuntijan voimin voi arvioida kyseisten maiden liittymisvalmiutta ja uudistusten laatua. Tsekin puheenjohtajakaudella aiotaan jatkuvasti tukea vakauttamista ja sosiotaloudellista kehitystä Kosovossa. Erityisesti EULEX-hankkeen kautta työ Länsi-Balkanilla todella ansaitsee merkittävää huomiota EUn puolelta. Euroopan komissiolta on saatu tutkimus siitä, miten vakauttamista ja assosiointivälineitä voitaisiin käyttää Kosovon hyväksi. Emme saisi unohtaa Kosovon ja ympäröivien maiden syntyviä ongelmia, jotka liittyvät tai juontavat juurensa talouden kriisistä Euroopassa – Kosovon kansalaiset menettävät työpaikkojaan, samoin muut Euroopassa ja näin minä pelkään, että tällä voi olla todella valtavat vaikutukset maahan, jossa on jo hyvin korkea työttömyys. Transatlanttiset suhteet. Yhdysvallat ja EU ovat keskeisiä kumppaneita maailmassa. Yhteistyötä voidaan tehdä monilla aloilla. Tsekin puheenjohtajakauden tärkein tehtävä on huolehtia hyvistä suhteista EUn ja uuden Yhdysvaltain hallinnon välillä ja vahvistaa EU-Yhdysvallat kumppanuuden merkitystä. Tämä kumppanuus on tärkeä tehtävämme neuvotteluissa Yhdysvaltain kanssa haluamme päästä hyvän lopputulokseen. Hän käydä helmikuun alkupuolella Washingtonissa esittelemässä uudelle hallinnolle Tsekin puheenjohtajakautta Euroopan unionissa. Uutta, tarkoitan tässä uutta ulkoministeriä, senaatteja ja muita. Meidän puheenjohtajavaltion roolissamme haluaisimme järjestää Barack Obaman Euroopan matkan. Tietenkin meitä kiinnostaa myöskin perinteinen EU-USA-kokous, joka järjestetään Yhdysvalloissa Tsekin puheenjohtajakauden loppupuolella. Tämä huippukokous vuonna 2007 loi transatlanttisen talousneuvoston uudeksi yhteistyön muodoksi. Meidän tavoitteemme on ylläpitää uuden Yhdysvaltain presidentin kiinnostus näihin toimiin, jotka ovat jo käynnissä. Me suhtaudumme myönteisesti keskipitkän aikavälin ja pitkän aikavälin toimintaan suunnitelmiin neuvoston kokouksissa. Tietenkin transatlanttiseen kumppanuuteen liittyy muutakin kuin Yhdysvallat. Meidän on muistettava myös Kanada, jonka kanssa meillä on yhteisiä etuja paljon, erityisesti talouden alalla. Kiitos oikein paljon, että kuuntelitte minua. Several rounds. Uh, Kiitoksia kovasti tästä esityksestä. Nyt sitten kuuntelemme jäsenten puheenvuoroja. Nyt on aika monta puheenvuoropyyntöä esitetty. Aika on hieman rajattava. Puolitoista minuuttia per puheenvuoro. Herra Salafranca. <clears throat> Quisiera, señor ministro, darle la bienvenida Arvoisa ministeri, tervetuloa Euroopan parlamenttiin ja EPPnkin puolesta. Tervetuloa. Olemme iloisia kuullessamme, että pyritte saamaan Lissabonin sopimuksen vahvistetuksi mahdollisimman pian. Haluaisin esittää mm, näin tilaisuuden osuessa kohdalle teille muutaman kysymyksen. Gaasan tilanne on sellainen, että, että tapahtumat vyöryvät päälle kovin nopeaan tahtiin. Monet valtion hallitusten päämiehet ovat todenneet, että jos perustettaisiin väliaikainen hallitus, niin sitten voitaisiin kenties päästä tästä jumituneesta tilanteesta eteenpäin. Olisiko mahdollista, että Hamas poistettaisiin terroristilistalta listalta? unionissa, jos se luopuu siitä, että se pyrkii tuhoamaan Israelin valtion ja luopuu väkivallan käytöstä. Ja voisiko tämä sitten parantaa Palestiinan viranomaisten neuvottelumahdollisuuksia? Me kuulimme aamupäivällä itäisestä kumppanuudesta ulkoasiain pääosaston pääjohtajan suulla – komissio on nyt tulossa mandaattinsa päähän. Miten Tsekki puheenjohtajavaltiona, aikooko se saada kenties lisää varoja näille toimille? Hillary Clinton, äh, nimitetty ulkoministeri Yhdysvalloissa, on todennut, että Yhdysvallat ei yksin voi ratkaista maailmanlaajuisia ongelmia, mutta on myös niin, että, että maailma ei voi ratkaista ongelmia ilman Yhdysvaltoja. sanoitte, että haluatte parantaa suhteitamme Yhdysvaltoihin. Mitä aiotte tehdä konkreettisemmin suhteiden parantumiseksi? Kiitos. Thank you, Salafranca. Kiitoksia, herra Salafranca. De Kiitoksia, puheenjohtaja. Hyvä ministeri. Ryhmäni nimissä toivon teitä toivotan teidät tervetulleeksi ja kuten herra Salafrankakin toivon, että teidän puheenjohtajakautenne sujuu paremmin kuin tämä alku, josta ette ole vastuussa. Minulla oli aivan sama kysymys kuin Salafrankalla koskien näitä neuvotteluja saaron lopettamiseksi. Minulla on kaksi muutakin kysymystä. Ne tulevat saamastamme postista. Ensimmäinen niistä koskee ihmisoikeuksien ja kansainvälisen oikeuden rikkomista johon ovat viitanneet kansalaisjärjestöt ja myös Louis, Louis Michel viime puheessa, jolloin hän puhui henkilökohtaisesti omissa nimissään. Mitä Tsekin puheenjohtajavaltio aikoo tehdä koskien näitä syytöksiä ihmisoikeuksien ja kansainvälisen oikeuden rikkomisesta ja millaisia vaikutuksia sillä on assosiaatiosopimuksen. En puhu mistäkin, mistään poliittisista tarkastuksesta, vaan tästä assosiaatiosopimuksesta. Gazasta haluaisin, että tehtäisiin tutkimus, jossa tehdään kunnollinen luettelo ja kustannukset tästä operaatiosta. Ja kansalaisten olisi tiedettävä, aikooko EU jälleen rakentaa tuhottuja rakennuksia pyytämättä tiliä. Tietenkin jälleenrakennusta on tehtävä, mutta keneltä olisi pyydettävä tilintekoa. Kiitoksia sitten Katsin. tudi Kiitoksia, hyvä ministeri. Minäkin oman poliittisen ryhmämme nimissä haluan toivottaa teille onnea Lissabonin sopimuksen ratifiointiin. Tarvitsemme sitä kipeästi näinä poliittisen ja taloudellisen kriisin aikoina. Kaksi kysymystä. Molemmat koskevat Länsi-Balkania. Aikooko Tsekin puheenjohtaja valtio auttaa Kroatiaa ratkaisemaan kahdenväliset ongelmat naapureiden kanssa ähm, koskien näitä uusien lukujen avaamista. Voidaanko nämä sulkea ulos komission kanssa käytävistä neuvotteluista? Mitä tulee muihin Balkanin maihin, joista molemmat ovat kandidaattivaltioita, ne syyttelevät toisiaan rikoksista, joita on tehty viime vuosikymmeninä. Aikooko Tsekki puheenjohtajavaltiona edistää alueen vakauttamista ja rauhoittamista ja tätä kautta helpottaa sen alueen integroitumista Euroopan unioniin. Kiitoksia. Panie ministrze, ja również wyjątkowo e, serdecznie witam pana w Parlamencie Europejskim w imieniu grupy UN. Haluaisin toivottaa oman ryhmäni nimissä teidät tervetulleeksi Euroopan parlamenttiin. Aina silloin, kun syntyy kriisi, annetaan monia julistuksia liittyen Nabucco kasulinja ja myös energiatoimitusvarmuuteen. Ovatko tällaiset poliittiset takeet tai taloudelliset eh, varmistukset eh, sellaisia, että niihin voidaan luottaa myös tulevaisuudessa? Aikooko Tsekki mm, suunnitella jotakin pitkän aikavälin hankkeita niin, että todellakin nämä bukko saadaan rakennetuksi todella? Pani Horacek. Kiitos, edustaja Horacek. Dziękuję bardzo. Kiitos paljon. Minä haluaisin toivottaa ministerin tervetulleeksi ryhmäni nimistä. Stanislav Markov ja Anastasia Pavlova on murhattu kadulla ja vaikka valtion johto on pahoitellut, niin Venäjällä ihmisoikeustilanne ei ole mitenkään parantunut. Pekovskajan murhan jälkeen. Euro- Venäjän on ponnisteltava voimakkaasti, että voidaan tukea tai suojella ihmisoikeusaktivistien henkeä. Miten tämä tulee esiin, kun puhutaan EUn ja Venäjän välisistä su- suhteista? Miten voitte puuttua ihmisoikeustilanteeseen juuri tätä taustaa vasten? Kiitos. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχω δύο ερωτήσεις. Η πρώτη στον τομέα της ενέργειας. Kiitos. Esittäisin pari kysymystä energiasta ensin. Turkin pääministeri Erdoganilta on saatu tietoja. Hänen oli yhteydessä Brysseliin eilen ja ilmeisesti hän uhkaili sillä, että hän pistäisi esteitä Nabukon tielle, jos Turkin jäsenyysneuvottelut eivät edisty. Kuten tiedätte, Kyproksella on vastalause neuvotteluihin tässä osastossa luvussa. Kun ajatellaan sitä, että Kyprosta Turkki on uhannut sotilaallisesti kaasuesiintymien takia. Miten EU:ssa suhtaudutaan tai miten voidaan toimia Erdoganin suuntaan tässä Nabokko-kysymyksessä? Ja toinen kysymys koskee siis tätä energialuvun avaamista. Ja sitten israelilaiset ovat rikkoneet palestiinalaisalueilla ihmisoikeuksia, Gaasassa asuvien ihmisoikeuksia, muurin rakentaminen ja varojen, anteeksi, rajojen valvonta, se, että rajoitetaan kansalaisten vapaata liikkuvuutta ja niin edelleen. Kaikki nämä asiat ja hyökkäys Gaasaan vähän aikaa sitten – Kysehän on järkyttävästä hyökkäyksestä, joka on vaatinut paljon uhreja. Mitä voidaan tehdä ajatellen myöskin Israelin ja EUn välistä yhteistyösopimusta, kun haluamme parempia suhteita tuolle alueelle? Kiitos. Questions. Kiitoksia. Tämä oli ensimmäinen kysymys kierros ja toisella kerroksella ollaan vielä tiukempia. Puheaika on puolitoista minuuttia. Nyt ministeri saa puheenvuoron ja käymme siis kaksi kysymyskierrosta. Eh, uh, Kun ajatellaan tätä väliaikaista hallitusta, niin meillähän on legitiimi Abbasin palestinalaishallitus, jonka Euroopan unioni tunnustaa ja jonka kansainvälinen yhteisö tunnustaa. En siis tiedä, kuka olisi siis sitten väliaikainen, mikä olisi siis väliaikainen hallitus. Sitten Hamasista. Jos Hamas luopuu terrorista, niin siitä syntyisi normaali poliittinen liike, puolue, jonka kanssa voitaisiin aloittaa poliittiset neuvottelut. Se ei olisi terroristiliike Euroopassa ja maailmalla. Kun nyt ajatellaan vaikkapa esimerkiksi IRAta taikka muita liikkeitä, Jos Hamas todellakin kehittyy siihen suuntaan, että se on normaali poliittinen liike, niin ongelmia ei ole, mutta sen täytyy luopua terrorista, terroriteoista. Me kaikki toivomme totta kai Palestiinan sisäistä sovintoa, palestinalaisten keskuudesta, se keskuudessa tapahtua sovintoa. Mutta tällä hetkellä Egypti tekee varmasti parhaansa. Sillä on tähän paras mahdollisuus. Jos muistatte, niin juuri ennen sodan alkua Al-Fatahin ja Hamasin neuvottelut keskeytyivät. Voimme vain toivoa, että tilanne paranuu, paranee ja Euroopan unioni voi toki pyrkiä auttamaan, mutta periaatteessa kyseessä on palestiinalaisten ongelma. Niin kuin jo puheessani totesin, Toistaiseksi ei ole esitetty mitään lisäinvestointipyyntöjä itäiseen kumppanuuteen. Täytyy tehdä aivan selväksi se, että me katsomme, että tämä aloite ei ole sellainen, että pitäisi luoda uusia toimielimiä, instituutioita, jotka aina tarvitsevat melko lailla rahaa vaan pitäisi pikemminkin keskittyä projekteihin, hankkeisiin. Monet hankkeet ovat mielenkiintoisia. Niitä voitaisiin koordinoida paremmin ja kehittää paremmin, mutta toistaiseksi rahaa, lisärahan tarvetta ei ole. Sitten suhteet Yhdysvaltojen kanssa. Niin kuin jo kerroin, menen vierailulle Washingtoniin ensi kuussa. Ja jo nyt käymme vakavia keskusteluja presidentti Obaman kanssa liittyen hänen vierailunsa Eurooppaan ja Euroopan unioniin. Toivottavasti neuvottelut onnistuvat. Yhdysvaltain kanssa huippukokouksessa käsitellään hyvin tärkeitä kysymyksiä. Afganistanin tilanne nousee esille ja myös Pakistanin konflikti. Yhdysvaltain kanssa meidän on keskus, keskusteltava lähidän rauhanprosessista ja kysymyksen kiireellisyydestä, joka kävi ilmeiseksi viime viikolla. Luonnollisesti esiin nousevat, nousevat myös Iranin, ja, Iranin kysymykset ja ydinenergiakysymykset. Näistä on siis keskusteltava. Sitten De Kaiserin esittämä kysymys. Well, uh, I do think that, uh, I do think that... Nähdäkseni puheenjohtaja valtion ei pitäisi toimia minkälaisena tuomarina – En ole vielä sellaista sotaa itse nähnyt, jossa hu- humanitaarista lakia täysin olisi kunnioitettu. Nyt täytyy keskittyä välittömiin humanitaarisiin toimiin Gazassa. Ja sen jälkeen sitten jälleenrakennukseen. Totta kai, jos humanitaarisen lain rikkominen vahvistetaan, niin täytyy aloittaa myös pohtia seuraamuksia. Tuomareita ovat kuitenkin tuomareita. Ensin on saatava varmistus tapahtumille ja sitten niistä voidaan keskustella. Nyt olemme alkaneet valmistelut, jotta voimme keskustella Israelin ulkoministerin kanssa ja niin ikään myös palestinalaisten ulkoministerin kanssa. Nämä tapahtuvat Brysselissä eri ajankohtina. Ja tietenkin meidän on ymmärrettävä se, että mitä tahansa voidaankin tehdä Kaasassa humanitaarisella rintamalla, niin toistaiseksi kaikki toimemme tarvitsevat jonkinlaisen hyväksynnän ja valmiuden Israelin puolelta. Rajan, ylity, rajan ylityksiin tarvitaan tukea, lupa Ongelmat varmasti ovat hankalia, mutta toivottavasti olemme hyvin valmistautuneita näihinkin. Sitten Katsinin esittämä kysymys. Niin kuin jo johdannossani totesin, Länsi-Balkanin ongelmat. Meidän tavoitteemme tavoitteemme on saada kaikki Länsi-Balkanin maat mahdollisimman lähelle Euroopan unionia. Ja lopullinen tavoite on se, että niistä kaikista tulisi Euroopan unionin jäseniä. Tästä ei toistaiseksi ole epäilyksiä. Kroatia on parhaiten valmistautunut maa Ja oletuksemme on, että prosessi jatkuu sujuvasti. Niin kuin tiedämme, Slovenian ja Kroatian välillä on kahdenvälinen ongelma. Ongelma, joka on ratkaistava. Se on ratkaistava asianosaisten kesken. Euroopan unioni voi toki avustaa, jos molemmat osapuolet ovat samaa mieltä, niin meillä voi olla tässä oma roolimme niin, että asia saadaan päätökseen. Mutta luonnollisesti on selvää, että molempien osapuolten on oltava valmiita kompromisseihin. Ja todella, todellisiin myönnytyksiin. Muutoin tämä ei ole mahdollista. Toivomme todella kovasti, että tämä ongelma, joka liittyy entisaikojen perintöön, perintöön ei muodostu Länsi-Balkanin maiden liittymisen esteeksi. Totta kai meidän on ymmärrettävä, että tämä konflikti ei ole pelkästään Kroatian ja Slovenian asia, vaan se antaa myös huonon vaikutelman tästä alueesta koko Euroopassa. Toivottavasti molemmat osapuolet ymmärtävät vastuunsa niin, että tämä ongelma ratkaistaisiin mahdollisimman pian. Eh, concerning the energy policy. Hmm, sitten energiapolitiikkaan. Szymanskin kysymykseen. Nabukko, niin kuin tiedätte, on toistaiseksi sellainen aloite, joka on oikeastaan yksityisten yritysten käsissä. Euroopan unioni tai eurooppalaiset, Euroopan unionin jäsenvaltiot eivät suoraan ole tässä mukana. Meidän on autettava näitä yrityksiä saamaan hanke käyntiin. Toki tähän liittyy sekin, miten saadaan riittävästi kaasua Nabukkoon. On aloitettava intensiivinen vuoropuhelu asianosaisten maiden kanssa. Ja näin ollen Tsekin tasavalta järjestää kokouksen eteläisestä, niin sanotusta eteläisestä käytävästä. Eli EU:ssa on järjestettävä sisäinen kokous ja on myös huomioitava läpikulkumaat Turkki, Armenia, Georgia ja myös tuottajamaat koko Kasvianmeren alueella. Tämä kokous on äärimmäisen tärkeä. Um, um, Sitten Horacekin esittämä kysymys. Haluaisin todeta teille, että valmistelemme kokousta Euroopan unionissa, koska todellakin ongelma on vakava. Ja missään eurooppalaisessa maassa, joka itseänsä eurooppalaiseksi kutsuu, ei saisi tällaisia rikkomuksia olla. And then we have the next, do we have, yes, uh, yes, oh yes, oh, we have the Cypriot. Niin, sitten oli tämä Kypros-kysymys. Tässähän on ongelma, josta jo oikeastaan teille selitinkin. Minä katsoisin, että loppujen lopuksi on Turkin intressien mukaista olla luotettava kauttakulkumaa. Ja on myös Turkin parhaan oman edun mukaista, että se ei asetu poikkiteloin eikä se sitten tee kaasun kulkua ja öljyn kulkua ehdolliseksi poliittisista päätöksistä. Tämä toki vaatii paljon rahaa. Tästä täytyy olla aivan suora sanainen. Asia liittyy myös muita poliittisia ongelmia, mutta niiden yhdistäminen tähän voisi kääntyä alkuperäistä tavoitettaan vastaan. Niin kuin tiedätte, Tsekki puheenjohtajavaltiona puoltaa sitä, että Turkki jonain päivänä voisi liittyä Euroopan unionin jäsenvaltioksi. Toivomme, että uudistukset toisaalta Turkissa ja toisaalta taas niin, että ratkaistaisiin Kyproksen ongelma, onnistuvat Muutoin liittymisen tie varmasti päättyy. Vielä pieni hetki. Unohdin vastata kysymykseen, joka liittyy palestinalaisten ihmisoikeuksien rikkomiseen. Tämä luonnollisestikin vaikuttaa yhteistyöhömme Israelin kanssa. Ensinnäkin ehtona on se, että äh, saamme paremman aseman palestinalaisille, jotta voimme parantaa yhteistyötämme Israelin kanssa. Jos Israel ei hyväksy EUta todelliseksi kumppaniksi, niin tässäkään hyvin kirjallisessa kysymyksessä emme voi kovinkaan paljon saada aikaiseksi. Nyt Israel näyttäisi kuuntelevan meitä ja tämä on eurooppalaisen diplomatian menestys. Jos palestiinalaisten tai kenenkään tahansa muunkaan ihmisoikeuksia on rikottu, niin totta kai asia täytyy huomioida ja tutkia. Mutta Euroopan unionin etuna on se, että saamme parhaat mahdolliset suhteet eh, sekä arabimaihin että myös Israeliin. Thank you, Minister. We pass to the second, second... Kiitoksia. Nyt toinen kierros herra Petelle gospod predsednik spoštovani gospod eh, predsednik spoštovani kolegi eh, pridružujem se Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä ministeri, hyvät kollegat, erityisesti koskien sitä, että Länsi-Balkanilla kohti e Teidän sanojenne perusteella olen vakuuttunut sitkin, että puheenjohtajavaltio voi edistää neuvotteluja EUn ja Kroatian välille. Niin, että meillä on uskottava neuvotteluperusta. Slovenia ei voi sallia, että liittymisasiakirjan pohjalta kyseenalaistetaan maan välisiä rajoja on kyllä hyvä hyvät näkymätä tämän ongelman ratkaisemiseksi, jos otetaan huomioon kahden valtion julkilausuma, joka julistettiin ja Slovenian itsenäistyessä vuonna 1991. Kansainvälisellä sovittelijalla on roolinsa ainoastaan, mikäli noudatamme pakta sun servant periaatetta. Toivon, että Tsekin kaudella edistetään Kroatian ähm, tietä kohti EUta. Mr. Schultz. Yes, Schultz. Thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja ministeri. Kolme lyhyttä kysymystä. Ensimmäinen koskee Lissabonia, koska totesitte aivan oikein, että me tarvitsemme Lissabonin sopimuksen ratifiointia, koska tarvitsemme johdonmukaisempaa ulko- ja puolustuspolitiikkaa. Puhutte myöskin siitä, että Lissabonin sopimusta tarvitaan yhteisen energiapolitiikkaankin. Kuten kuulitte, monet kollegoista jatkuvasti kysyy, koska Tsekin tasavalta ratifioi. Tämä on siis kysymykseni. Koska Tsekin tasavalta ratifioi, jos ratifioi ollenkaan. Toiseksi palaisin Gaasaan. Annoit ymmärtää, että meidän asemamme Israelin suuntaan ei ole niin voimakas. Emme puhu Hamasin kanssa. Miten järjestämme siis humanitaariset ja rauhan ponnistelut? Miten huolehdimme jälleenrakennushankkeesta Gaasassa, jos emme puhu Hamasin hallinnon kanssa? Riippumatta siitä, pidämmekö Hamasista vai emme, niin Gaasaa hallinnoi Hamas. Se on tosiasia. Kolmas kysymykseni. Olen aivan sitä mieltä, että Tsekin tasavallan prioriteetit ovat hyviä. Tsekillä on erityisosaamista itäisin, itäisen ulottuvuuden osalta, mutta jatkuvuutta tarvittaisiin EU-politiikkaan. Ja mitä tapahtuu Välimeren unionille? Ranska puheenjohtajavaltiona teki hyvän aloitteen eteläisestä ulottuvuudesta. Mitä tavoitteita Välimeren osalta Tsekin puheenjohtajakaudella on kiitos. Uh, Mr. Matsakis. Kiitos, Matsakis. Ministeri, olen samaa mieltä kanssanne siitä, että Hamas on huomioitava, mutta mikä on tämän terroristilistan merkitys ylipäätään? Jos Hamas luopuu väkivallasta, niin, niin sittenkö se poistetaan listalta? Mitä hyötyä tästä listasta ylipäätään on. No sitten NATO. NATO on Euroopan puolustuspilari. Sikäli kun minä ymmärrän, 26-27 jäsenvaltiosta on Naton jäseniä. Äh, Kypros on tästä poikkeus. Kannustatteko Kyproksen hallitusta hakemaan Naton jäsenyyttä? Ja sitten olisiko Turkin äh, järkevää olla käyttämättä veto-oikeutta To, um, the uh, damage done in the... Entäpä sitten tuhot, joita on tapahtunut Gaasassa? Pitkälti infrastruktuuri on tuhottu ja sen maksajana on ollut EU. Ehdottaisitteko, että EU ei maksaisi uudelleenrakennusta, äh, jälleenrakennusta, vaan maksajana pitäisi olla Israelin ja Yhdysvaltojen. Ja lopuksi Tsekin tasavallassa olevat ohjukset kun hallinto vaihtuu Yhdysvalloissa ja kommentit Venäjältä, olisiko teillä nyt kenties jälkeenpäin erilaisia ajatuksia ohjuksista Tsekissä? Mr. Posselt. Edustaja Posselt. Rajaneuvoston puheenjohtaja. Olen EPPn varjo esittelijä Kroatian ja Kosovon osalta. Siksi kysyisin seuraavaa. Ensinnäkin, kahdenvälisiä ongelmia monien valtioiden välillä on ollut myöskin aikaisemmissa jäsennysneuvotteluissa, mutta estetty ei ole koskaan. Riippumatta kahdenvälisistä kysymyksistä siis, mitä mahdollisuuksia näette vaikuttaa siihen, että kaikki luvut vielä avataan Tsekin puheenjohtajakaudella, jotta kuten Euroopan parlamentti usein on vaatinut, ne voidaan saada päätökseen, jos riittävä menestystä saadaan aikaan vielä tämän vuoden aikana. Kosovo-ratkaisu perustuu pitkälti Ahtisaaren suunnitelmaan. Vähemmistön oikeudet, ne ovat Kosovon perustuslaissa on, mikä on saatava nyt liikkeelle. Meitä kiinnostaa teidän aikataulunne, mutta entä Kosovon jakamattomuus? Minä näen tässä vakavia vaaroja. Venäjällähän on yhteysryhmä, kun puhutaan Kosovon jakamattomuudesta. Ja kollega Haracekille kysymykseen liittyen, näettekö, että vuoropuhelussa Venäjän kanssa voidaan ottaa Gorkovski ja Lebedev Jukos tapauksessa vankilaan joutuneet myöskin keskustelun aiheeksi? Let me stress again that the Czech Republic is... Korostaisin vielä, että Tsekin tasavalta on nyt ensimmäinen oman alueensa maa unionin johdossa. Toivotan teille onnea ja toivon, että Tsekki puheenjohtajavaltiona pääsee merkittävän poliittisen saavutukseen puheenjohtajakaudellaan. Arvoisa ministeri, viime viikolla Strasbourgissa torstaina, kun keskustelimme ihmisoikeuksista, olin yllättynyt, että kukaan ei edustanut siellä Tsekkiä puheenjohtajavaltiona seuraamassa keskustelua. Tämä oli kyllä minulle yllätys, koska muistan salaiset kokouksemme parikymmentä vuotta sitten Tsekoslovakian ja Puolan rajalla, kun demokratia ja ihmisoikeudet olivat meille prioriteetti. Ja kun nyt vaikkapa ajatellaan Saksaa puheenjohtajavaltiona, niin siellä oli kyllä tarkkailija paikalla kuuntelemassa ihmisoikeuskeskustelua. Kysymykseni teille kuulukin. Onko teillä jonkinlainen strategia ihmisoikeus asioiden suhteen tuleviksi kuukausiksi? Kiitos. Panie pośle, pan poseł Onyszkiewicz. Onyszkiewicz. Thank you, Mr. Chairman. I have two... Kiitos puheenjohtaja. Kaksi kysymystä. Yksi liittyy huoleen, jotta Euroopan parlamentti esittää usein Nabukosta ja muista hankkeista. Parlamentti on antanut ymmärtää, että Euroopan unionilta tarvitaan taloudellinen sitoumus, jotta voidaan nopeuttaa tätä hanketta. Ja nyt haluaisin siteerata, mitä voimme lukea puheenjohtajan Baroson julkilausumasta. Hän sanoi, että – me haluamme nähdä, että nopeasti neuvostossa päästään sopuun komission ehdotuksesta viidestä miljardista eurosta, jota ei ole käytetty. Ja nämä voitaisiin ottaa infrastruktuuri rahoituksen energia-alalla erityisesti. Aikooko Tsekki puheenjohtajavaltiona suositella tämän ehdotuksen hyväksymistä? Ja toinen kysymykseni kuuluu, Se liittyy Medvedevin, presidentti Medvedevin suunnitelmaan, joka on esittänyt suunnitelmia uusista turvallisuusrakenteista Euroopassa. No tästä on muutama kuukausi ja viime kehityskulkujen aikana näyttää siltä, että Venäjä on pistänyt tämän jäihin, mutta se on ehkä siellä vielä su- suunnitteilla, joten miten voimme siihen suhtautua. Kiitos, edustaja Bro. Herra puheenjohtaja, neuvoston puheenjohtaja. Pari huomiota. Ensin sanoitte, että olette läheisessä yhteydessä Washingtoniin. Onko mahdollista näin, että Yhdysvaltain hallinto nyt aluksi saa lähi kysymyksestä prioriteetin. Haluaisin tukea teitä siinä, mitä sanoitte Hamasista – meidän kumppanimme ovat maltilliset palestiinalaiset, jotka joutuvat olemaan nyt esimerkkinä. Siirtokuntien purkamisesta on kyse. Emmekä halua olla yhteydessä terroristijärjestöjen kanssa. Tsekki puheenjohtaja kautena on tehnyt hyvää työtä näiden kriisien osalta aluksi, mutta eikö energiakysymysten takia pitäisi vahvistaa yhteistyösopimusta Venäjän kanssa, jotta voitaisiin saada sitovat säännöt, jotka koskevat energian toimitusta ja kuljetusta. Kiitos. Kiitoksia, herra Brock. Mm, herra ministeri voi nyt vastata tähän toiseen kysymyskierrokseen. Sag mal, kann man den, den Tisch dann nicht mal abmontieren? Nicht mehr. Jetzt ähm, bist du das hier. So, I would like to answer äh, to member of the Haluaisin vastata Euroopan parlamentin jäsenille hyvin suoraan Haluaisin sanoa, että olemme pyrkineet parhaamme mukaan tukemaan Kroatian jäsenyyspyrkimyksiä Euroopan unionin. Mehän olemme päättäneet jo pitkän aikaa sitten ja meidän pitäisi pitää sanamme, jos Kroatia vastaa asetettuihin ehtoihin. Ja kerroin teille, että Mielestäni on tärkeää, että kahdenväliset ongelmat naapurimaiden kanssa ratkaistaisiin Kroatiassa. Me olemme valmiita auttamaan, mutta ainoastaan jos molemmat osapuolet hyväksyvät avun. Tässä on perustavalla olevia ongelmia, jotka pitää ratkaista kahden osapuolen välillä. Edustaja Rotsikin kysymykseen vastaisin, että Tsekin ratifiointi on niin kuin kuolema. Mutta suhtaudun optimistisesti siihen, että lähi tulevaisuudessa näemme tämän ratifioinnin. Parlamentin pitää olla Tämän ministerin pitää luottaa siihen, että parlamentti ottaa tämän esityslistalle. Minä olen ihan varma, että se ratifioidaan, mutta minä päivänä tai millä viikolla, sitä en voi tällä hetkellä teille kertoa. Gaza. On ihan selvää, että Hamasilla on voimakas asema Gaasassa. Sitä ei ole epäilystäkään. Meidän täytyy toimia ihmisten kanssa siellä paikan päällä. Minä puhuin kuitenkin poliittisista neuvotteluista. Me emme saisi tällä hetkellä hyväksyä poliittisia tapaamisia. Hamasin kanssa me luotamme kovasti, olemme riippuvaisia Egyptistä tässä koko kysymyksessä. On muutenkin maita, joilla on yhteyksiä Hamasiin, mutta EU, EUn virallisten yhteyksien pitäisi pitää kiinni siitä, että terroristijärjestöjen kanssa ei neuvotella niin kauan, kun ne eivät de facto lopeta terroritoimien toteuttamista. Jälleenrakennus. Sitä heistä keskustellaan laajalti helmikuisessa konferenssissa – mutta Egypti on konferenssista vastuussa. Egypti on osallisena nyt aseleponeuvotteluissa ja nyt on tarkoitus, että Egypti järjestää konferenssin ja se on mielestämme ihan järkevää, koska Gazan jälleenrakentamiseen. Jälleenrakentaminen ei ole ainoastaan EUn vaan monet alueen maat ovat ratkaisevassa roolissa tässä työssä. Välimeren unioni. Jatkamme puheenjohtajavaltiona tietenkin EUn välimeriulottuvuuden ajamista. Se on yhtä tärkeä ulottuvuus kuin itäinen ulottuvuus, se on ihan selvää. Me olemme laittaneet läiset yhteistyön ja neuvottelut Egyptin kanssa. Keskustelemme Ranskan kanssa – Ranskaan on tärkeä maa Välimeren toisella puolella ja meidän on otettava huomioon olosuhteet, jotka ovat vähän vaikeampia nyt konfliktin takia, mutta suhtaudun luottavaisesti siihen, että saamme edistystä aikaan myös Välimeren unionin osalta. Jota Kysyttiin Hamasista ja terroristijärjestölistasta. Kuten sanoin, kyse ei ole ainoastaan julkilausumasta siitä, että sanotaan, että luovutaan väkivallan käytöstä, vaan kyse on siitä, että terroritoimet todella loppuvat. Me olemme oppineet tässä työssä paljon – Olemme oppineet Iranin poliittisesta prosessista paljon. Sen jälkeen, kun IRA on julkaissut tahtonsa luopua aseista ja sitten jonkin ajan kuluttua nähdään, että väkivallan teot todella loppuneet ja näin IRA hyväksyttiin kumppaniksi. Samantyyppisen prosessin pitäisi toteutua Hamasin osalta. Nato. Naton jäseneksi voi liittyä tietenkin vain, jos kaikki NATO-maat hyväksyvät jäsenyyden. Siis jos kaikki NATO-maat olisivat sitä mieltä, että Kyproksesta voisi tulla Naton jäsen, niin ei siinä olisi ongelmaa. Mutta tämän tilanteeseen pitäisi ensin siis päästä. Gazan infrastruktuurista. Olen varma, että Yhdysvallat on mukana tässä työssä. Ehkä Israel tekee jotain, en tiedä, mutta uskoisin, että Arabin valtioiden, Pesälähden valtioiden pitää olla vastuussa suurimmasta osasta yhdessä EUn kanssa. Myönnän, että on hiukan turhauttavaa jälleen rakentaa sama rakennus, joka on tuhottu useamman kerran, mutta siltä huolimatta e- EU on yksi maailman rikkaimpia alueita ja siksi emme voi sanoa ei silloin, kun ihmiset todella tarvitsevat apua Kaasassa. Vaikka olemme kaikki turhautuneita, meidän pitäisi kuitenkin auttaa. Yes. Eh, eh, I would like to ask the member of uh, parliament, Mr. Postel. Parlamentin jäsen Posselt. Kroatian osalta pyrimme tekemään parhaamme jotta voidaan avata tarvittavat luvut ja saada edistystä aikaiseksi Kroatian kanssa. Ei tämä ole ensimmäinen kerta, kun jäsenyysprosessi on keskeytetty tai, e- tai joku maa on estänyt jäsenyyden. Ongelmia meillä on ollut kun Kypros haluaa estää Turkin jäsenyyden Kosovosta. Meidän pitää tietenkin puolustaa kantaamme ja sanoa, että Kosovon alue on yksi yhtenäinen alue, jota ei voida jakaa. Se on aivan oikein, mutta uskon tietenkin, että jossain vaiheessa on hyväksyttävä tosiasiat paikan päällä ja vastustettava kiusausta viedä kantoja läpi väkivalloin. YK ja Serbian sopimus on luonut uudenlaisen tilanteen, mutta kuitenkin Kosovon poisimmatkin osat ovat osa tunnustettua Kosovoa. Jos ajatellaan monia väkivallan takia, niin väkivaltaan eivät syyllistyneet ainoastaan serbialaiset. Kaikki Kaikki siellä ovat syyllistyneet veritekoihin ja meidän pitää työskennellä sen tilanteen pohjalta, joka meillä tällä hetkellä on. Me tarvitsemme yhtenäisen hallinnon Kosovoon. Me haluamme huolehtia rauhasta. Ähm, parlamentu to, to, tam byli. tam byli. ja. I accept that maybe we should have been Hyväksyn sen, että meidän ehkä olisi pitänyt olla Strasbourgissa läsnä, kun ihmisoikeusrikkomuksista keskusteltiin ja Kuten tiedätte, Tsekin puheenjohtajakaudella ihmisoikeuskysymykset ovat prioriteetti. Myönnettäköön, että ministeriömme on ollut hiukan kiireinen kahden ongelman Gaasan ja Gazpromin osalta ja siksi jätimme väliin tärkeän Strasbourgin kokouksen. Toivon, että seuraavalla kerralla olemme siellä kunnolla edustettuina. Uskon, että pyrimme näin toi maan, koska ainakin minulle ihmisoikeuskysymykset ovat yksi tärkeimmistä ulkopolitiikan tavoitteistamme. Strategia ihmisoikeuksien toteuttamisesta uskoakseni strategia on hyvin selvä. Meidän täytyy aina vaatia neuvotteluissa kumppaneiden kanssa kautta maailman, että ihmisoikeudet Oikeuksista on huolehdittava. Ne ovat ihmisten perusoikeuksia. Ja saadakseen hyvät suhteet EU-hun pitää huolehtia ihmisoikeuksista. Politiikassa on aina niin, että joskus kohtaa kumppaneita, jotka sanoisinko, jättävät huomiota ihmisoikeudet. Se on totta ulkopolitiikassa ei kumppaneita voida aina valita. Meidän pitää keskustella myöskin sellaisten valtioiden kanssa, jotka täysin jättävät huomiota ihmisoikeudet. Tällä ihmisoikeuspolitiikan alalla tuemme ihmisoikeusliikkeitä, jotka taistelevat ihmisoikeuksien puolesta kaikkialla – maailmassa. Me haluamme ihmisoikeuksia Kuubaan, Burmaan, Valko-Venäjälle, kaikkialle. Tietenkin mainitsemme ihmisoikeudet myös, kun keskustelemme Venäjän kanssa. Mm-hmm. Um, and hope uh, we, we are now discussing uh, in the European Union if the Euroopan unionissa on keskusteltu uudesta demokratian ja ihmisoikeuksien hankkeesta. Toivon, että tämä työohjelma hyväksytään vielä tämän vuoden kuluessa. Taisin puhua jo kahdesti Nabukosta. Jos Euroopan unionista tulisi aktiivinen tekijä Nabukossa, niin olisi tärkeää huomata, että me tukisimme sitä, että energiainfrastruktuuriin sijoitetaan uutta rahaa. Me pidimme aina eurooppaisen politiikan epäonnistumisena sitä, että meillä ei ole yhteistä energiapolitiikkaa. Tämän hetken kriisin takia ehkä lähestymme tätä tavoitetta ja jos voitaisiin löytää rahaa investoida energiainfrastruktuureihin, niin minä ainakin uskon, että se olisi hyvä lähestymistapa. On aivan totta, että energiakriisin takia kuuluisa Medjevin suunnitelma katosi keskusteluista, mutta olen varma, että se palaa jonain päivänä, koska tämä ei ole mikään uusi venäläinen suunnitelma. Kyse on uudesta turvallisuusrakennelmasta. Ja tämä on tiedetty jo neuvostoaikoina. Puolalaiset ystävät täällä muistavat Rapatski-suunnitelman ja muut tämän suuntaiset ajatukset. Presidentti Medvedev esitti nyt tämän suunnitelman – Ja mielestäni tämä ei ole vielä täysin valmisteltu. Hän toi keskustelun vähän ideoita. Voimme venäläisten kanssa siitä varmasti keskustella. On tärkeää jatkaa keskusteluja venäläisten kanssa, mutta meillä on melko hyvin toimiva turvallisuusrakennelma Euroopassa. Ja se toimisi paljon paremmin, jos kaikki, jotka ovat sitä valmistelleet, pitäisivät kiinni sovitusta, ja jos nekin tekisi lopulta sen, mitä on luvattu. Näin turvallisuus olisi korkeammalla tasolla. Ja sitten voitaisiin puhua siitä, lisättäisiinkö jotain lisätekijöitä, mutta tällä hetkellä en haluaisi sitä, että puhutaan uudesta turvallisuusrakennelmasta. Kriittisissä tilanteissa on osoittautunut, että meidän pitäisi saada vanhat sovitut asiat toimimaan ja sitten voidaan katsoa, pitääkö jotain uutta lisätä. Kiitos. Thank you, minister. We are passing to the... Kiitoksia ministeri. Nyt. Forgot something. Um... Tai unohdin jotakin. I can't forget, Mr. Brock. Uh, yes, uh, I do think... Uh... Niin, haluaisin vielä vastata Euroopan parlamentin jäsenen Elmar Brokin kysymyksiin. En tiedä, mitä hän olettaa. Minä olen ainakaan huomannut, että Venäjällä jotakin pahoiteltaisiin tai kaduttaisiin. Minusta tuntuu, että siellä on ihan iloiset tunnelmat tällä hetkellä. Tämä voi olla lähtökohtanamme. Meidän täytyy tietenkin puhua venäläisten kanssa ja vaatia intensiivistä vuoropuhelua. Toivomme, että edistystä saadaan aikaan, mutta minusta tuntuu tällä hetkellä, että tämä on hyvin vaikeaa vuoropuhelua. Ehkä jos joku tietää paremman strategian päästä eteenpäin Venäjän kanssa. Se on hyvä, mutta muistan nuoremmilta päiviltäni ulkoministeri Komikan, joka oli tunnettu teistään. meidän muistuvat nämä ajat mieleen, mutta toivon, että edistymme jotenkin. Ei Venäjällä huono omatunto ole, mutta toivon, että jotenkin ymmärretään, että tämä kaasu kiista Ukrainan kanssa on maksatettu eurooppalaisilla ja se ei ollut eduksi, koska siellä menetettiin paljon hyvää tahtoa Euroopasta ja menetettiin maine luotettavana energian toimittajana. Henkilökohtaisesti uskon, että Venäjän suhteet on yksi tärkeimmistä tehtävistämme. Ja nyt haluaisin toistaa yhteisessä eurooppalaisessa politiikassa, kunhan niin kauan kuin me asiantila on se, että eri EUn poliitikot lähtevät Kremlin kuvitellen, että jokainen valtio voi saada sieltä paremmat ehdot, paremmat neuvottelut kuin Eurooppa kokonaisuutena, niin silloin mitään ei tapahdu. Meidän pitää saada aikaan yhteistä eurooppalaista politiikkaa. Thank you, thank you, uh, uh minister, for two things. Kiitoksia ministeri kahdesta seikasta. Uh, that you have shown that, uh, there is a long me, sitten unohtaa Elmar Brokin. Ja toisekseen teillä on paljon kokemuksia, jotka voivat olla hyödyksi Euroopan ulkopolitiikassa. Täytyy olla pitkä muisti, jotta historia ei toistuisi. Kiitoksia kovasti. Nyt viimeinen kierros. Ja nyt on oltava todella julma puheaikojen suhteen. En tiedä, pitkäänkö olette tällä, ministeri? Niin pitkään kuin haluatte. <laughs> Beasley Herra Beasley ilmeisesti luopuu vuorostaan, niinkö? Yksi minuutti. Olen todellakin julmana nyt. Baskova. First of all, Mr. Minister, welcome. Thanks for Kiitoksia tähän mennessä tapahtuneesta. Haluan kiittää ponnisteluistanne Gaasan suhteen ja myöskin eh, kaunista sanoistanne Lissabonin sopimuksen suhteen. Kotimaassamme ja koko Eurooppa tarvitsee tätä välinettä, jotta voimme päästä pidemmälle. Sitten mainitsitte Syyrian ja Iranin. Miten Gaasan kriisi heijastuu EUn politiikkaan ja puheenjohtajuuskauden toimien suhteessa Syyriaan? Toinen kysymykseni liittyy transatlanttisiin suhteisiin. Olettaisin, että lyhyellä tai keskipitkällä aikavälillä transatlanttisissa suhteissa kulmakiveksi muotoutuu Afganistan. Olemme tietoisia siitä, että että meillä on toisaalta NATO toimijana ja toisaalta EU. Mikä on EUn tehtävä? Sitten You've asked us two questions. Niin, kaksi kysymystä vain. Olen pahoillani. Now we pass to mm, signora Napolitano, prego. Äh, herra Napolitano, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. En halua puolustaa Hamasia, mutta haluaisin muistuttaa siitä, että liike on jo äh, noudattanut pitkää tulitaukoa, jonka suhteen ei ole tapahtunut mitään, koska saarto, Gasan saarto on edelleen voimassa. Haluaisin varoittaa siitä, että vahvistetaan Abu Maasenia ja annetaan vaikutelma, että sodan että se on sodan vaikutusta, koska näin heikin, heikennetään häntä valtavasti. Meidän on pyrittävä olla käsittelevät jälleen rakentamista ideologisesti, eikä pidä kuunnella ainoastaan Israelia. Täällä on kuunneltu eri kannanottoja muun muassa Sarkozylta ja Gordon Brownilta. On otettava huomioon myös palestinaismaailma. Toisekseen Välimeren unioni on jo kriisissä. Puheenjohtaja, olikohan, olisikohan hyödyllistä, että Sarkozy, joka on ensimmäinen toinen puheenjohtaja, pysyisi tässä roolissa Mubarakin kanssa niin kauan, kunnes Lissabonin sopimus astuu voimaan. Mitä tästä ajattelette? Molto grazie. Kiitoksia, herra Duff. Äh. President. Puheenjohtaja, kiitos. Ja hyvää iltapäivää. Ensin faktaa terrorismista. Britit lähtivät puhumaan irlantilaisten kanssa ennen kuin IRA lopetti ihmisten räjäyttämisen ilmaan. Mutta kysymykseni liittyy joukkoon joukkoihin, josta sanoitte, että ranskalaiset, saksalaiset ja britit ottavat joukkoja Kaasan rajoille. Ensimmäistä kertaa nämä kolme maata – lähettävät joukkojaan pitkästä aikaa. Ja Haluaisin kuulla enemmän siitä, miten suuresta sitoumuksesta on kiinni, mistä aikataulusta puhumme, miten pitkäksi aikaa sitoudutaan ja voitteko vastata tai huolehtia herra Schwarzenberg siitä, että parlamentti kuullaan osana tuota harjoitusta. Kun eurooppalaisia turvallisuuspoliittisia joukkoja lähdet, lähetetään. Kiitos. Thank you. Kiitos. Witam Was, ważeni pane Przewodniczący rady, przeji všechno nejlepší czeskiemu przewodnictwu. Kiitos ja tervetuloa Tervetuloa. Toivotan menestystä puheenjohtajakaudelle. Eikö teistä perusongelma ole myöskin siinä, että lähi kvartetti sinänsä ei toimi yhtenä ryhmänä? Ensin kai muuten pitäisi työstää kvartetissa yhteisiä kantoja sitten vasta esitellä israelilaisille ja palestinalaisille. Uskotteko, että uuden Yhdysvaltain hallinnon kanssa voitaisiin saada aikaan tuollainen tilanne, että ainakin kansainvälinen yhteisö voisi esittää yhteisen kannan. Se liittyy, mitä kollega Duff sanoi. Minä pelkään edelleen sitä, että monet meillä ajattelevat, että no nyt on aselepo, rahoitetaan jälleenrakennusta, mutta aito olemassa ulo siellä paikan päällä, näkyvyys siellä, ei Gaasan rajojen ulkopuolella, vaan ehkä Gaasassa myös. En näe tätä oikein riittävästi Eikö tämän pitäisi olla tavoitteena, jotta meidän sitoumukseemme nähtäisiin ja meidän läsnäolomme alueella? Kiitos. Gomez. Kiitoksia, edustaja Gomez. Uh, in the chapter of transatlantic relations. Arvoisa ministeri, transatlanttisissa suhteissa Obaman sanojen mukaan yksi tärkein seikka on se, että Guantanamo suljetaan ja se, että sitten ikään kuin hajasijoitetaan nämä kidutustoimet muualle. Missä me olemme siinä suhteessa, että vankeja sijoitettaisiin uudelleen tänne Euroopan? Guantanamo on keskeinen eh, kysymys suhteessamme Yhdysvaltoihin. Strategia ei ole, ja strategia voi, ei voi olla se, että lisää joukkoja. Mikä on teidän eh, panoksenne tähän asiaan? Mr. Landsbergis. Landsbergis. E, e, kiitos. Herra no, ministeri, loputon sota Palestiinassa ei pääty ikinä, jos ei joko ole niin, että israelilaiset lähtevät maan pakoon uudestaan tai ehkä Hamas muuttaa mielensä tämä olisi ehkä parempi vaihtoehto. Kaikille tämän pitäisi olla selvä. Ajatelkaa tällaista muutosta Hamasin mielessä, että tiedettäisiin rauhaa tärkeämpänä kuin sotaa. Tien ampuminen Israeliin – vaikuttaa hullulta, koska silloin tiedetään, että israelilaiset hyökkäävät varmasti. Joten se, että pyydettäisiin muuttamaan mielensä, vaatisi ainakin vähän lisää selvitystä sille, mitä tarkoitus periä on, kun ajatellaan palestiinalaisten kärsimystä. Ehkä on vaikea vedota mielenmuutoksen puolesta. Tämä saattaa naurattaa jotakuta, mutta näin voi olla. Hvala. Gospod minister, niste odgovorili izmed prejšnjih vprašanj tudi na vprašanje kolega iz... Niin, mitä tulee tähän kyproslaisen kollegon kommenttiin Euroopan ohjuskilvestä. Yhteistyö on myönteistä. Mutta haluaisin nyt puhua Venäjän suhteiden merkityksestä. jotta voitaisiin parantaa Venäjän suhteita, eikö olisi parempi luopua tästä ohjussuunnitelmasta? tai eikö teitä huolestuta yhteisvastuu, kun tämä suunnitelma hyväksytään, tai voisiko se johtaa uuteen asevarusteluun, koska Venäjähän näkee tämän suunnitelman uhkan omalla turvallisuudelleen. Venäjällä on, on jo aloitettu toimia, jotka johtavat uuteen asevarustelukilpailuun. Kiitoksia. Kiitos puheenjohtaja. Nostan puheenjohtaja Nabukun kysymykseen vastatessaan sanoi, että hän oli sitä mieltä, että jos komissio vapauttaisi varoja, joilla saataisiin moni muotoisempi lähestymistapa Nabukkoon, se olisi hyvä. Täällä on komission edustajan läsnä. Voisimmekohan kuulla vapautetaanko sieltä varoja. Tai jos heillä ei ole tästä mahdollisuutta, niin ehdottaisin muodollisesti, että kutsumme komission ja sen keskustelemaan tässä, täällä näistä ehdotuksista. Troikka, ranskalaiset, Ranskan ja Ruotsin puhetakausi olivat teitä ennen ja teidän jälkeen. Oletteko yhteistyössä Itämeren ja Mustanmeren alueiden yhteistyöstä – kun Briteillä oli palestiinalais ja jos minun aluettani joku miehittäisi minua, pidettäisiin terroristina varmasti. Voisimmeko katsoa eteenpäin? Saisi, saisimmekohan Israelin vaalien jälkeen israelilaiset, palestiinalaiset naapurimaat YK, Yhdysvallat ja venäläiset sinne niin, että kerrankin eurooppalaiset voisivat olla ensimmäisenä tekemässä aloitteita. Nyt viimeinen kysymys, kommentointikierros. Olkaa hyvä. important countries. Uh, Tärkeitä maita. Kun ajatellaan poliittista tilannetta, tätä kontekstia, jossa nyt eletään Gaasassa ja palestinalaisalueella. Niin kuin tiedätte, on eurooppalaisia maita – jotka ovat pyrkineet käyttämään puheenvuoroja. Saksassa ministeri ja eh, Sarkozy kävi Damaskoksessa. Eh, Sy- Syyria, Syyrian myöntyminen eh, tulitaukoon oli kovin tärkeää, koska Näyttää siltä, että Hamasin johto ja sotajohtajat ovat yhteydessä Damaskokseen ja sieltä näyttää myös Hamasin johto toimivan. Eli tässä kontekstissa jotain tuloksia on saatu. Sitten Iran. Hamasin ja Hisbollahin päärahoitus tulee siis Iranista. Tämä on aivan, aivan selvää. Ja tällä on totta kai huomattavia vaikutuksia. Kenties poliittiset keskustelut Iranin, Euroopan ja Yhdysvaltain kesken olisi jonkinlainen mahdollisuus tulevaisuudessa. Tämä jää nähtäväksi. Sitten huippukokous Euroopan unionin ja Yhdysvaltain välillä. Afganistanissa totta kai päävastuullinen on NATO. Me tiedämme, kuinka tärkeät ovat siviilialan ponnistelumme Afganistanissa. Totta kai Euroopan unioni voisi tehdä vielä enemmän. Afganistanissa viime kädessä kyseessä on oma turvallisuutemme ja tämä pitäisi pitää mielessä. Okay. Um... Mrs. Napolitano. Edustaja Napolitano. Katson, että on ensisijaisen tärkeää, että vahvistamme presidentti Abbasin asemaa ei pelkästään miehitetyllä alueella, vaan myös Gaasan, Gaasassa. Tämä on äärimmäisen tärkeää. Hamas, niin kuin sanoin, niin kauan kun se pitää kiinni terroristisista tavoitteistaan, niin kauan se ei voi olla EUn kumppani. Voi olla, että että yhteistyötä tehdään äh, Hamasin jäsenienkin kanssa, mutta virallisissa yhteyksissä tilanne on, on hieman toinen. Tässä ajatuksessa pitäisi pitäytyä. Jälleen rakennus, niin kuin sanoin, Siitähän nyt keskustellaan. Egyptin järjestämässä konferenssissa. Toivottavasti saamme sieltä myönteisiä tuloksia. Välimeren unionista katsoisin, että saimme hyviä tuloksia, oikein hyviä tuloksia Ranskan puheenjohtajakaudella. Ranskan ja presidentti Sarkozyn rooli, hänellä oli siis aivan keskeinen rooli. Meitä suhteita ei pidä katkaista. Meillä on yhteydet Ranskaan ja Egyptiin. Ja en usko, että ongelmia syntyy siitä, kuka nyt johtaa mitäkin tointa. Sitten edustaja Duffin kysymys. Luonnollisesti teillä oli, oli pitkä tie IRAn kanssa, olen tästä hyvin tietoinen. ja keskusteluja, neuvotteluja oli virallisten tahojen ja IRAn kanssa ja, ja oli erilaisia välittäjiä. Puhun nyt tässä nimenomaan virallisista konteksteista ja virallisesti voidaan yhteistyöhön ryhtyä vasta aseista luopumisen jälkeen. Toki meillä on yhteyksiä Hamasin suuntaan, mutta virallisesti emme voi yhteistyötä tehdä. Minusta kvartetti tekee suhteellisesti aika hyvää työtä. Kaikki pyrkivät rauhanomaiseen tilanteeseen Lähi-idässä. Ja sitten kesän alussa, kevään lopussa, Moskovassa on tulossa kokous, kenties valmistelevat toimet voitaisiin aloittaa, kun huomioidaan tilanteen kiireellisyys. Mutta kuitenkin katson, että kvartetti on aika hyödyllinen väline, joka tuo oman lisänsä diplomaattiseen arsenaaliin, joka meillä on käytössämme. Haluaisin kertoa teille, että ei ole mitään EUn joukkoja tai EUn aluksia. Yksittäiset maat ovat antaneet sitoumuksensa, niin kuin Ranska ja Espanja ja Saksa Ne ovat kenties lupautuneet siihen, että ne valvovat Gaasan rannikkoa, mutta kyseessä ei ole EUn asia, vaan ne maat, joilla on merijoukkoja, ovat antaneet omat lupauksensa. Tämä ei ole sellainen asia, jolle Euroopan parlamentti antaisi valtuutuksensa, vaan sitten nämä kyseiset maat käyvät keskustelut omissa parlamenteissaan. Guantanamo. Asia on kiireellinen ja minulla on se vaikutelma, että uusi Yhdysvaltain hallinto, hallitus, niin kuin on jo sen todettu, sulkee välittömästi tämän järkyttävän paikan Kantanamon. Tietysti jäljelle jää kysymys Guantanamon vangeista. Näyttää siltä, että useilta EUn jäsenvaltioita ja myös Australia, joka on jo kieltäytynyt, olisi kysytty, sijoittaisivatko ne Guantanamon vankeja maaperälleen meidän täytyy kysyä Yhdysvalloilta, kuinka monta he itse ottavat vastaan, ja sitten voimme nämä keskustelut käydä. Me emme heitä vanginneet, joten minä en voi tätä ongelmaa ratkaistakaan, mutta tämä on siis amerikkalaisten tehtävä ensisijaisesti. Prosím,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 ja NATO, joka suojaa Euroopan mannerta ja Pohjois-Amerikkaa. Muistuttaisin, että ohjuskilpi suojaa myös Eurooppaa. Täytyy nähdä se, että, että kun se rakennetaan, niin se suojaa myös Eurooppaa. Meillähän oli suuri menestys sen suhteen, että tämä ohjuskilpi on osa Naton puolustusta. Ja me onnistuimme tässä. Tämä oli todellakin äärimmäisen tärkeä menestys. Tiedän, että Venäjä on kovasti protestoinut rankasti protestoinut äh, vastaan. Ja kenraalit äh, Venäjällä ovat todenneet, että sitten Venäjän ohjukset käännetään Prahan suuntaan Toki tutkat sopivat, niitä kyllä voidaan kääntää meidän suuntaamme, mutta emme me sinne ohjuksia enkä, enkä rakettiiskuja halua. Se nyt on selvää. Tämä hanke ei suuntaudu Venäjää vastaan. mahdollisesti Puolankin sitten tulee sijoituksia, mutta tarkoitus on vain siis puolustuksellinen, eli tuhota iskut, jotka suuntautuvat näille alueille. Kyse on tulevaisuuden puolustuksestamme. Meidän on ymmärrettävä, että Itä- ja Kaakkois-Aasiassa on jo nyt useita maita, joilla joko on ydinaseita tai jotka valmistelevat ydinaseita. Ja ne kehittävät hyvin pitkälle ohjusvalmiuksiaan keskipitkän matkan ja pitkän matkan ohjuksiaan – ja ne ovat jo hyvinkin pitkällä suunnitelmissaan. Lähitulevaisuudessa niillä nämä aseet on. Eli olemme hieman epäileväisiä. On parempi tässä pelata aikaa. Vaara ei ole vielä ajankohtainen tänään, mutta kymmenen vuoden säteellä koko järjestelmä on sitten valmis. Eli tutka olisi siis, ja sitten Puolan, Puolan sijoitukset olisivat siinä 7-8 vuoden säteellä. Puhumme siis noin vuosikymmenestä. Samantapainen tutkajärjestelmä on Isossa Britanniassa ja Tanskan maaperällä. Tanskahan on keskustellut tarpeesta tämän tapaisille sijoituksille myös muiden jäsenvaltioiden kanssa. Mekin kävimme keskusteluja samaan tapaan. Kun ajatellaan Euroopan tulevaa puolustusta, tulevaisuuden puolustusta, niin tämä on tärkeä tekijä siinä rakenteesta ja sellaisena se pitää myös hyväksyä. Uh, Kiitoksia ministeri. Katoitte hyvin laajasti. Oliko vielä joku asia, joka unohtui? Um, uh, uh, um, niin, kenties. Taisipa unohtua. Jos komission puheenjohtaja päättää puhua, niin, niin totta kai hän sen päättää. Puheenjohtajavaltio on vain puheenjohtajavaltio. Ajatus Lähi-idän prosessin yhteydessä, joka järjestettäisiin siis Prahassa. Olen hieman epäileväinen, mutta jos osapuolet ovat valmiita, jos tulitauko kestää, niin toki olemme valmiita kokoukseen. Pitää katsoa, kuinka pitkälti uusi hallinto sitoutuu. Yksi ensi kuun vierailuni päätavoitteista Washingtonissa – on se, että korostan, että samoja virheitä ei pidä tehdä kuin tehtiin Clintonin ja Bushin kaudella, eli että Lähi-idän rauhanprosessia vain lykätään tuonemmaksi. Heidän on hyväksyttävä se, että se on kaikista kiireellisin tekijä, etenkin nyt näissä olosuhteissa. We did ask you, were made on this. Kiitoksia. Tietenkin kysymykset esitettiin siinä hengessä, että te pystyisitte ratkaisemaan maailman kaikki ongelmat. Jos nyt puoleen edes pystyisitte, niin hienoa olisi. Varmasti tapaamme teidät vielä puheenjohtajakauden aikana. Kiitos.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 17. Vuosikertomus yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan keskeisistä näkökohdista ja perusvalinnoista. Esittelijä on puheenjohtajamme Saris Volski. Hän saa puheenvuoron. Well, the report is an annual... Tämä mietintö on vuosittainen harjoitus, jolla pyritään arvioimaan yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa ja päästä neuvottelemaan neuvoston kanssa. Pyrimme hoitamaan tämän vähän eri tavalla niin, että vaadimme enemmän neuvostolta. Ja teemme tästä keskitetymmän, strategisemman. Ei niin, että se on kovin kuvaileva, koska emme halua neuvostoltakaan luettelua siitä, mitä on tehty, vaan toivoisimme strategisempaa tulevaisuuden lähestymistapaa. mietinnössäni toisessa versiossa otetaan huomioon useimmat teidän kannoistanne tai tarkistuksistanne, joita esitettiin. Minä olen laatinut 14 kompromissitarkistusta. Jos joku asia on jättänyt huomiota, niin syynä ei ole se, että en ole samaa mieltä, vaan siitä, että olen päättänyt tietystä muodosta, mietinnön muodosta siitä, että keskitytään ainoastaan niihin kysymyksiin, jotka ovat tärkeitä yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan osalta, jolloin unioni on läsnä ja toimii tai voisi olla läsnä. Ei ainoastaan huolenaiheista ja painotuksista, koska näitä aiheita on niin paljon. Vera Januskiewicz halusi ottaa asian mukaan. Minä olen ottanut tätä kompromissiluetteloon. Halusin keskittää tämän ja saada vuoropuhelu aikaiseksi neuvoston kanssa ja siksi ehdotan teille 14 kompromissitarkistusta. Ensimmäinen koskee transatlanttista esityslistaa, toinen koskee periaatteita ja arvoja, joiden varaan yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka voitaisiin rakentaa. Sitten turvallisuusstrategia kolmannessa. Kaikkia ehdotuksia en ottanut huomioon, koska meillä on Kaifan Vuogankin mietintö yhtä aikaa, joten ei ole mitään syytä tässä lähteä tallomaan hänen tontilleen. Sitten Kosova ja EU-Lex 6, Bosnia, Herzegovina, sitten itäinen kumppanuus seitsemässä. Svoboda ei ole täällä paikalla, mutta mukaan lukien itäinen kumppanuus ja Mustanmeren toimet. Kommentit, joita kuulimme juuri ministeri Schwarzenbergiltä, varmasti auttamat meitä löytämään hyväksyttämän kompromissin itäisen ulottuvuuden ja Mustanmeren välille. Venäjä ja Georgia 90 Lähi-Itä. En näe sosialistiryhmän koordinaattoria. Ehkä siihen tarvitaan kohta kohdalta äänestys ja 12 ja 13 11 ja 12 Afganistan ja 13 budjettivaliokunnan ehdotukset yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan budjettivaikutuksista. Haluaisin kiittää erittäin hyvästä yhteistyöstä. Olen puhunut kaikkien varjoesittelijöiden kanssa kaikista poliittisista ryhmistä ja kuten sanoin, hyvän tahtoisesti haluan ottaa huomioon kaikki esitetyt kannat poikkeuksena nuo kaksi asiaa. Eli jos tämä voisi liittyä esimerkiksi turvallisuusstrategiaan, niin en ota sellaista asiaa tähän. Ja se on kyse tärkeistä aiheista sinänsä, mutta ne eivät ole ihan keskeisiä kysymyksiä yhteisessä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa tänään tai tulevaisuudessa, niin minä ajattelin, että tällaiset asiat turhaa kuormittaisivat, laajentaisivat mietintöä. Jos halutaan kommentoida neuvoston toimintatapoja, niin minusta tuntuu, että neuvosto pitää tästä lähestymistavasta ja se pyritään askel askeleelta parantamaan työtä. Keskityntiin siis, siis sellaisiin seikkoihin. Emme voi Emme voi niin paljon lörpätellä, En tiedä kuinka tämä sanotaan englanniksi. Emme voi siis käydä kaikkea läpi, kattaa ihan kaikkea. Me voi puuttaa jokaiseen yksityiskohtaan. Joten niille kollegoiden kommentteja en ole nyt hyväksynyt tekstiin. Hyväksyn sinänsä sisällön, mutta mielestäni näiden asioiden mainitsemisen paikka ei ole tässä mietinnössä. Me todella tarvitsemme aitoa keskustelua neuvoston kanssa – kyse on joskus horisontaalisista asioista. Me tarvitsemme myöskin reaktion ja kuten ehkä olette huomanneet jo, neuvosto lähtee tähän neuvottelun siteeraamalla Euroopan parlamentin aikaisin esittäneitä kantoja. Tätä uutta laatua haluaisimme saada aikaiseksi. Haluamme tulla kuulluksi, mutta haluamme myöskin pystyä vaikuttamaan siihen, minkälaiseksi ulkoturvallisuuspolitiikka muotoutuu. Näin, toimijoiden sopimuksen pohjalta. Voimme lisätä demokraattista legitimiteettiä neuvoston toimille ja valinnoille. Tämän enempää en halunnut sanoa johdantona. Kiitos puheenjohtaja. Thank you, Chairman. Let's go over to... Kiitoksia. Rova Koppa, sosiaalidemokraatit. Kiitoksia. Valitettavasti varjoesittelijämme ei ole paikalla, joten ilmaisen ryhmämme ja hänen näkemyksiään. Ensinnäkin haluan kiittää kovasti Sarjus Volskia hänen ehdotuksistaan, jotka kattavat yhteisen turvallisuuspuolustuspolitiikan keskeiset kysymykset. Ulko- ja turvallisuuspolitiikan keskeiset kysymykset. Me katsomme että nyt kun meillä on nämä kompromissit, niin teksti on paljon tasapainoisempi. Voimmeko sitten, sitten pitäytyä sopimuksessamme näistä keskeisistä erityiskysymyksistä? Parannuksia tarvitaan neljään asiaan. Itäinen ulottuvuus on tärkeää selkeyttää eri politiikan alojen välisiä suhteita. Täytyy myös pystyä osoittamaan puutteet ja aukot suhteissamme Venäjän kanssa. Toiseksi euro-välimeripolitiikka, yhteistyön tärkeimmät osat Barcelonan prosessissa Välimeren alueella heijastuvat hyvin tekstissä. Meillä on oltava todellinen parlamentaarinen ulottuvuus välimeripolitiikassamme. Kolmas Afrikka on tärkeää mainita tarve eh, laajemmalle politiikalle ja tunnustaa totta kai konfliktien eh, vakavuus. Sitten latinalainen Amerikka on tärkeä eh, mainita assosiaatiosopimukset, erityisesti kun alueellisia sopimuksia ollaan allekirjoittamassa EUn kanssa esittelijän kanssa emme ole samaa mieltä Israelin kysymyksessä ja aivan erityisesti Gaasan asioissa. Kun otetaan huomioon nykyinen tilanne, niin se, että jos mainitaan eh, Israelin eh, suhteiden mm, kehittäminen parempaan laajentaminen, niin tämä ei ole sopivaa. Ryhmänä emme halua avata keskusteluja näistä asioista, kun on tällä alueella monia muitakin asioita, joista pitäisi keskustella. Bosnia-Herzegovina ja itäinen ulottuvuus pitäisi kenties käsitellä hieman syvällisemmin. Ymmärrämme kyllä rajoitukset tällaisessa yleisluontoisessa mietinnössä. Yleisesti ryhmämme on tyytyväinen mietinnön lopputulemaan ja haluaisimme vielä kerran toistaa kiitoksemme yhteistyöstä sekä Sarius Volskille, hänen henkilökunnalle ja myös poliittisille ryhmille. Oman puheenvuoroni loppuun haluaisin esittää henkilökohtaisesti 22a kohtaan suullisen tarkistuksen luen tämän. Pahoittelee tätä umpikuja, johon nyt on päädytty Välimeren alueella Gaasan kriisin takia toivoo, että mahdollisimman pikaisesti neuvottelut jatkuvat niin, että tavoitteena on rauha Lähi-idässä. Herra Lagendijk. Uh, thank you, Chairman. Um... Kiitos puheenjohtaja. Kollegan, kuten kollegani Madostever on sanonut aikaisemmin, meistä mietinnössä on monia hyviä osatekijöitä. Sitoutuminen aliseista riisumiseen – monenkeskisyys ja etujärjestön vahvistaminen, mutta suoraan sanottuna johdannon jälkeenkään en ymmärrä, miksi ette ottanut huomioon joitain tekemiä me tarkistuksia. Ne olisivat tärkeitä täydennyksiä keskeisiin kohtiinne. Pari esimerkkiä. Tarkistuksessa 52 sanomme, että mikä tahansa kumppanuus setelä kaukasuksella ei onnistu, jos ei vuoristokarabahin asia ole ratkaistu. Pistitte siihen miinuksen, vaikka tämä on melko maltillinen teksti. 79 pahoittelemme sitä, että Kiina lopetti Dalai Laman kanssa keskustelemisen. Tämä on yleisesti hyväksytty maltillinen parlamentin kanta, jota monet parlamentin ulkopuolella tukevat. Minun on myönnettävä, että vähän ristiriitaisempi on tarkistuksemme 30, jossa haluamme, että EUn terroristilistan hyödyllisyyttä tutkitaan. Emme sano, että siitä pitäisi päästä eroon, vaan katsottaisiin, onko siitä hyötyä. Tämä ei ole mitenkään vihreiden arvio, vaan tässä on kyse myöskin tuomioistuimen päätöksistä, jossa kritisoidaan erityisesti sitä, että on hankala päästä listalta, kun sinne on joutunut ja niin edelleen. Tämä on oikeutettu huonon aihe joka pitäisi ottaa parlamentissakin esiin. Nämä ovat sellaisia tarkistuksia, joista todella pyytäisin, että voisitte harkita uudelleen, voitaisiinko ne sisällyttää mietintöön. Ja lopulta puheenjohtaja, käsittääkseni kompromississa numero viisi on virhe Kosovoon liittyen. Tässä sanotaan, että EU-lex, josta keskustelimme minun Kosovo-mietinnön puitteissa tällä hetkellä, että sen status on neutraali. Se näyttää oikealta, mutta Banki Junin kertomuksessa sanotaan, että EULEX toimii YK varjon alla. Tämä varjo on statukseltaan neutraali. Ei sanota siis, että EULEXin asema on neutraali, joten pyytäisin, että tarkistuksessa viisi tämä asia korjattaisiin Euleksin aseman osalta. Kiitos. Kiitoksia. Thank you, Mr. Chair. Um, I had two... Marino, minulla olisi kaksi kommenttia. Toinen liittyy Afganistaniin ja oikeastaan se onkin jo mukana tässä kompromississa. Voi olla, että mietinnössä on se värin ymmärryksen mahdollisuus ja onkin hyvä sel- teille selväksi se, että – keskustelemme niiden ryhmittymien kanssa, jotka luopuvat väkivallan käytöstä Afganistanissa. Sitten 72. Siellä pyrin selkeyttämään tekstiä EUn politiikan suhteen Irakissa. Ensinnäkin kun ajatellaan instituutioiden rakentamisprosessia ja sitten meillä on EU Just Lex-operaatio, nyt ollaan laajentamassa. Toivottavasti esittelijä suosittelee jäsenille tämän tarkistuksen hyväksymistä. Thank you very much. Thank you. Kiitos oikein paljon. Minä puhuisin tarkistuksesta 67. Se on kompromississa 10 20a. Neuvottelut olivat hankalia viikko sitten kun keskusteltiin kansan ja Israelin tilanteesta, keskustelua käytiin siitä, että lykättäisiin ennen joulua tätä kantamme Israeliin. Ja hyvin selkeä konsensus minun käsittääkseni on kaikkien poliittisten ryhmien välillä, että tätä Israelin suhteiden vahvistamista ei nyt hoideta, vaan nyt meidän on keskityttävä – jälleenrakentamiseen ja humanitaariseen tilanteeseen, ja että neuvosto voi kommentoida tätä asiaa. Tämä on sopua, joka saatiin aikaiseksi sosialistien, demareiden, vihreiden ja e PDn välillä ainakin, joten kohtelemin pyytäisin, että ottaisitte uudelleen harkintaan 20a kohdan kompromissista 10. Vielä yksi puheenvuoro. Olkaa hyvä. Well, my, my understanding of what we... Minä ymmärsin, että silloin kun kompromissista keskusteltiin Gaasan suhteen, ymmärsin, että tulos oli hieman toisenlainen. Minä käsitin, että näihin johdantosun kappaleisiin laitettaisiin, että kun on ilman parlamentin hyväksyntää päädytty siihen, että suhteet vedän uudelle tasolle. Eli tämä otettaisiin mukaan vain muistutuksena johdantason kappaleeseen. En ole samaa mieltä ibaskovan kommentista, mutta nyt kun hän hieman selitti sitä, niin, niin toki se on ihan järkeenkäyvää. Minusta se viime viikon näkemyksemme oli ihan, ihan järkevä. Tämä on nyt tilanne ja katsotaan sitten, muuttuuko tilanne vai ei. Tämä on minun lähestymistapani ja myös ryhmäni lähestymistapa tähän asiaan. Okay. One, one Vielä kerran edustaja Ivaskova ja sitten esittelijä Sarius Volski. Thank you very much for the... Kiitos paljon, että sain uudestaan puheenvuoron. Neuvotteluissa hyvin selkeästi pääsimme siihen, että todetaan, että olemme lykänneet, mutta mitään ehdollisuutta ei ole. Se oli ainoastaan toteamus ja sen kaikki poliittiset ryhmät hyväksyivät. Tämä on siis se linja, joka hyväksyttiin, kun kaikki poliittiset ryhmät neuvotteluja kävivät. Kiitos. No, Eli siis sopimus voisi olla. Sitten loppuhuomiot, Sarjus Volski, olkaa hyvä. Well, let me start that the report should be uh, seen in conjunction with and in complement of our... Oikeastaan me mietintö pitäisi nähdä eh, yhteydessä ulkoasianvaliokunnan yksityiskohtaisempiin, spesifimpiin mietintöihin. Näyttää siltä, että, että mietintö toki on tyydyttävä teidän silmissänne, mutta kenties se ei sitten ole riittävän eh, yksityiskohtainen eh, muiden asianosaisten silmissä. Ei, mutta jos, jos mietintöä näin lähtäisi muuttamaan, niin koko mietinnön tavoite tai perustelu olisi toinen. Eli jo, olisi tällainen sensuuri lähestymistapa. Tässä ollaan kehittymässä täysivaltaisen päätöslauselman suuntaan. Jos jotakin tapahtuu nyt tämän viikon maanantaina, niin ei siihen nyt kenties tässä voida viitata, koska sitten täytyy puhua kiireellisistä asioista ja niistä puhutaan omalla ajallaan. No niin, hainpa paperini. Edustaja Koppa, itäinen ulottuvuus ja Venäjä. Tänään kävimme keskustelun aiheesta. Meillä on siis päätöslauselma 103 itäistä kumppanuudesta, ei sitä sen enempää. Näkemykseni mukaan olette kai tähän tyytyväinen. Kompromissi 11, Euromed. Afrikka, Latinalainen Amerikka, ne ovat täällä. Sopimusta ei ole Gaasasta ja nyt kun olen kuunnellut edustaja Vaskovaa, olen valmis vetämään pois tämän uuden tason, suhteiden viemisen uudelle tasolle kohdan. Perustelut toki ovat hieman erilaiset, mutta jos nyt halutaan, että tätä ei siellä olisi, niin lähden samalle linjalle. Sitten 22a, suullinen liittyykö tämä umpikuja nyt sitten äh, Gaasan tilanteesta vai, vai siitä, että Välimeren unioni ei ole edennyt ja se vaikuttaa Gaasaan, vai mikä tässä on tämä, tämä suhde, mikä vaikuttaa mihinkin? Ei kenties pitäisi tällaisia hyvin synteettisiä arviointeja esittää, jos ei, ei voi esittää yksityiskohtia. Muuten on vaara siitä, että syntyy väärinkäsityksiä. Sitten vuoristo vuoristokarabah olette oikeassa, mutta ei nyt voida kaikista jäätyneistä konflikteista lähteä puhumaan. Muuten pitää ottaa tänne 10-15 uutta kappaletta. Sitten Tibetin miehitys ja Kiina. Mitään ei ole tehty ja EU on, on poissa. Siitä syystä en ole siitä puhunutkaan, koska me emme ole tehneet mitään. Siellä, missä nyt voisimme toimia siis, olemme toimineet. Minusta Tiibet ei ole tämän mietinnön aluetta. Sitten tämä terroristilista. Tämä aihe on kovin monimutkainen ja kenties se pitäisi jättää Liben haltuun. E, yksi lause ei riitä kattamaan tätä monimutkaista aihetta. En neuvoisi lähtemään näille mutaisille vesille, koska aihe on äärimmäisen tärkeä. Sitten EULEX ja neutraalius, kustannusneutraalius neutraalius lähdemme teidän suuntaanne. Vaskova, hän lähti jo paikalta, mutta vedämme tämän upgradeauksen suhteiden vien niin uudelle tasolle pois. On yleisesti tiedossa oleva seikka, että tämä parlamentti ei antanut hyväksyntäänsä tälle suhteiden uudelle tasolle viennille, eli jätetään se nyt sitten. Siinä kaikki, kiitos. Thank you. If it, if that's all, I... Mm, kiitos. Muistetaan vain, että tästä äänestämme huomisaamuna. Ja nyt seuraava kohta esityslistalla Euroopan turvallisuusstrategia ja ETPP. Näin esittelee von Volkaan. Anna teille puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja Alvon kollegat tämän mietinnön työstämisessä turvallisuusstrategian osalta – oli vaikeuksia, kun neuvosto vasta viime vuoden lopulla sai oman työnsä päätöksen tällä alalla, joten aluksi meidän piti tehdä työtä olettamusten pohjalta, sen pohjalta mitä oletimme neuvoston muuttavan strategiassa. Olen hyvin kiitollinen neuvoston edustajille siitä, että olemme pystyneet läheiseen yhteistyöhön, olemme tiedottaneet asioista toisillemme ja pystyin jotenkin ennakoimaan sitä, miltä neuvoston puheenjohtajavaltion ehdotus näyttää. Toinen vaikeus liittyy asiaan, nimittäin kun puhutaan kompromissitarkistuksesta. Artiklan 9 tässä puhutaan Ranskan puheenjohtajakauden kunnianhimoista. Nyt näyttäisi vähän siltä, että Ranskan puheenjohtajakausi on saatu päätökseen. En tästä nyt ihan varma, mutta ambition-sana pitäisi ehkä muuttaa ja laittaa sinne initiatives-aloitteet. Se voitaisiin ehkä toimituksellisesti vielä muuttaa. Keskeiset kohdat vielä mietinnöstäni lyhyesti. Tarkistuksia on valtava määrä. Tarkistuksia, joita voin hyväksyä. Omia tarkistuksia, myöskin kompromissia tarkistuksia. Ja siksi lyhyesti toisin esiin mietintöni keskeisimmät kohdat vielä. Ensinnäkin se, että Euroopan unionin turvallisuusstrategiaa on uudistettu. Pidän sitä oikeana. Siinä sopeutetaan strategiaa muuttuneisiin oloihin. Tulevaisuudessa pitäisikin tehdä niin kuin yhdessä artiklassa sanotaan ehdotuksessa, että aina aluksi hallinto esittää turvallisuusstrategiansa ja sitten vuosittain katsotaan, miten tätä turvallisuusstrategiaa on täytäntöön pantu. Tämä tarkoittaisi siis sitä, että viiden vuoden välein EUn hallinto tarkastelisi uudelleen turvallisuusstrategiaa. Ja sitten painopistealue tässä työssä on se, että meidän eurooppalainen turvallisuusstrategiamme keskittyy kriisin ennaltaehkäisyyn tiukasti ja siihen, että siviili- ja sotilasulottuvuudet tekevät, ulottuvuudet tekevät yhteistyötä. Meidän pitäisi käyttää hyväksemme sitä, että NATO uudistaa turvallisuuskantojaan. Nämä esitetään Strasbourgissa ja Keelissä ja sitten vuoden ajan tämä turvallisuuskonsepti on työn alla. Nämä rinnakkaiskeskustelut varmasti voisivat olla mahdollisuus pyrkiä siihen, että pyrimme tämän NATO ja Euroopan unionia lähemmäksi toisiaan. Yksi painopistealue mietinnössäni liittyy Euroopan unionin etuihin. Meillä on arvoja, joita puolustamme, mutta myöskin etuja, joita meidän pitää puolustaa Euroopan unionin ja Euroopan kansalaisten etuja. Kyse on ulkorajojen turvaamisesta, infrastruktuurin turvaamisesta, taistelusta terrorismia, joukkotuhoaseita vastaan, energia, merireitit ja ilmastonmuutos olisivat tässä joitain avainsanoja, jotka löytyvät mietinnöstä. Ja sitten siellä on kappale Venäjästä yhteydestä Georgiaan. Mietinnössäni lähden siitä, että Venäjän reaktio on ollut suhteeton. Varmasti virheitä on tehty myöskin Georgian puolella ja mietintöluonnoksessa sanotaan myös, että Thomas Ilveksen vaatimukset siitä, että NATO-strategia Baltian maiden puolustamiseksi pitäisi konkretisoida, on kohta – joka on konkreettisesti mietinnössä. Tiedän, että tämä on varmasti oleva kiistanalainen kysymys. Sitten energia ja ohjuskilpi. Tässä on eri kantoja meillä valiokunnassa. Esimerkiksi ollaan sitä vielä että ohjuskilpi kysymys on kysymys, jota uusi Yhdysvaltain hallinto ei enää ajaa. En ole tuosta vakuuttunut ajattelen myöskin sitä, mitä juuri kuulimme ulkoministeri Schwarzenbergiltä. Mietinnössäni puhun myöskin Euroopan valmiuksista, tarvittavista valmiuksista. Tässä uskoisin, että kollega Kuunen tarkistus on hyvin tärkeä. Tarkistus 62, jossa sana sanalta hyväksytään se, mitä neuvostossa viime vuoden viimeisellä viikolla päätettiin. 60 000 miestä 60 päiväksi, mutta myös konkreettisesti, mihin Eurooppa haluaa olla valmis, mitä valmiuksia kehitellään, ja siitä voidaan ajatella, että Euroopan valmiuksia on parannettava selkeästi. Myöskin mitä tulee toimien operaatioiden suunnittelun ja toteuttamisen johtoon ja myöskin yhteistyöstä siviili- ja sotilasasioiden välillä Puolustusministeriöiden neuvosto tai keskus Brysseliin. Me olemme aikaisemminkin mietinnöissä keskustelleet rakenteista. Ja lopuksi otan esiin kysymyksen, jota parlamentin puhemies on ottanut esiin. Synchronized Armed Forces in Europe. Ajatellen myöskin niiden sotilaiden sosiaalista tilannetta, jotka ovat sotilasjoukkoina nyt jossain ja kysymys siitä, miten on vakuutettu, kun toteutetaan yhteisiä toimia on ajateltava sitä, mitä tehdään, jos sotilaita kuolee. Tilanne vaihtelee kovasti maasta toiseen. Tässä meillä on tehtäviä hoidettavana Euroopan tasolla. Viimeisenä haluamme sitä, että seuraavalla kaudella konkretisoitaisiin tätä alaa Euroopan unionin – valkoisella kirjalla turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta. Esimerkkinä voisi olla Ranskan vakainen kirja, jossa on hyvin voimakas eurooppalainen ulottuvuus. Ranskassahan vakainen kirja on ollut laajan julkisen keskustelun kohtana. Siellä kuulemisia on järjestetty ja monet ovat osallistuneet ja tämä on asia, joka voitaisiin toteuttaa myöskin Euroopan tasolla – me tarvitsemme Euroopassa nyt avointa julkista keskustelua siitä, minkälainen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka kuuluu Euroopan unioniin. Sitä ei pitäisi käydä suljettujen ovien takana, vaan mahdollisimman avoimesti. Kiitos. Kiitos paljon edustaja von Vogau. Varjoesittelijä Helmut Kuune sosiaalidemokraattisesta ryhmästä saa puheenvuoron colleagues, just four bullet points. First... Vain aivan lyhyet kommentit, jotta aikaa säästyy. Voin vetää tarkistukseni yksi pois, koska ei näy olevan poliittista tahtoa niin, että vältettäisiin päällekkäisyyttä aiempien päätöslauselmien kanssa. Kolmatta kertaa jo hyväksymme samaa asiaa koskevan vaatimuksemme kenties. Tämä nyt sitten painottaa sitä riittävästi. Sitten voi olla, että syntyy jonkinlaisia huolimattomia sanankäänteitä. Jos puhutaan kybersodankäynnistä, niin aiemmin on puhuttu kyberhyökkäyksistä. Jos nyt käytetään ilmausta cyber warfare, kybersodankäynti, niin sehän tarkoittaa sitä, että Jos kyseessä ovat sotatoimet, niin, niin sotatoimia saa myös vastineeksi. Hyvää onnea vain, jos todellakin näin on. Toinen seikka, esittelijä mainitsi jo sen, että otamme huomioon val- Itämeren alueen valtioiden, Baltian huolet. No, I don't change. Uh, I, I, I'm using the English language because I've got, uh, got all kinds of problems. Käytän englannin kieltä, koska ongelmia. En voi lähteä toistamaan, koska nyt on aikaa näin vähän. Okay. Now, uh, the second point, sloppy wording again. If we try to impose ourselves as a permanently... Jos aiomme toimia jonkinlaisena pysyvästi toimivana parlamenttina NATOssa, niin kuin jotkut haluaisivat, ja jos sitten konkreettisesti NATO tekee suunnitelmia, niin me katsomme, että, että Baltian maat ovat välittömän sotilallisen hyökkäyksen kohteena. Jos julkisesti näin sanon, niin, niin palaa 70-80-luvulle lähtee sellaiseen kierteeseen joka voi johtaa ties mihin. Siellä varmaan myös sitten toisella puolella kehitellään omia uhkakuvia kiihtyneellä vauhdilla. Hienoja te- teknisiä systeemeitä täällä on ympärillä. Otamme huomioon Baltian maiden huolenaiheet ja haluamme näitä kautta ja sen jäsenvaltioilta äh, takeet siitä, että ne toimivat äh, Naton sopimuksen mukaisesti. Artikla 5 on tarpeen ja me tukisimme sitä, mutta emme, ne, emme mene pidemmälle niistä syistä, jotka jo aiemmin selitin. Sitten ohjuspuolustus. Minun arvioni, en ole ainoa, on, että Obama tarvitsee rahansa muihinkin hankkeisiin kuin Bushin hallinnon loittamiin toissijaisiin hankkeisiin. Kenties hänellä on sitten Iranin ja, Venäjän suhtaan hieman toiset prioriteetit ulkopolitiikassaan. Jos muut haluavat ohjuspuolustuksen, se on aivan hyvä. Me haluamme poistaa tämän kohdan. Haluan myös puolustaa kaikkia niitä, jotka ovat varovaisesti tämän hankkeen kannalla. Katsotteko todella, että nyt päivä sen jälkeen, kun Obama on asetettu virtaansa, katsotteko todella, että Obama ei tätä hanketta jatkaisi. Thank you, Helmut. Andrew Duff for the Liberals. Andrew Duff, liberaalit. Thank you very Kiitos oikein paljon, puheenjohtaja. Minäkin haluaisin aluksi kiittää Kaafan Vogalta. Hän on vahvistanut luonnostaan ja se on nyt paljon kriittisemmin neuvoston epäonnistumisen ja jäsenvaltioiden epäonnistumisen suhtautuva. Nyt ei ole onnistuttu siinä, että on täytätön pantu hienoja kunnianhimoisia tavoitteita vuoden 2003 turvallisuusstrategiasta. Meidän pitää suhtautua kriittisesti siihen, että edistystä ei ole saatu aikaiseksi erityisesti kun ajatellaan globaaleja turvallisuusongelmia, jotka ovat kasvaneet viimeksi kuluneen vuoden aikana. Esittelijä on tehnyt tässä hyvää työtä, laatinut fiksuja kompromisseja. Kompromissi kakkosessa on aivan paikallaan onnitella Ranskaa puheenjohtajakaudesta, jälkikäteen kunnianhimosta turvallisuuspolitiikan alalla. Historian kirjoittajat voivat ehkä sitten ottaa huomioon, mitä todella tapahtui yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alalla, mutta voidaanko tässä syytellä ranskalaisia, en tiedä. Varsinaiset esteet kai olivat siinä, että britit suhtautuivat niin kovin viileästi haasteeseen, jonka ranskalaiset aivan oikein esittivät, ja minä tulen tätä pahoittelemaan. Ja toivon, että brittihallituksen kanta muuttuu myönteisemmäksi ja rakentavammaksi yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan osalta tulevaisuudessa. Valtionmaiden osalta olen aivan samaa mieltä Kristian Kuunen kanssa. Suullisen tarkistuksen sanamuoto – varmastikin olisi meille kaikille ihan riittävä. Kremlin ei pitäisi tätä nähdä provokaationa. Kohta 30. Siinä puhutaan ballististen ohjusten puolustusjärjestelmästä tänään iltapäivällä. En ollut ihan vakuuttunut suoraan sanottuna herra Schwarzenbergin puheenvuorosta – siitä, että Tsekin tasavaltaan ja Puolan sijoitettujen järjestelmien asettaminen oli oikea-aikaista tai poliittisesti järkevää. Näistä asioista päätettiin ilman, että olisi kuultu EU-kumppaneita ja teknologian osalta – tuntuu siltä, että tämä ei ole vielä ihan varma järjestelmä. Erityisesti kun ajatellaan sitä, kuten kun sanoi, että presidentti Obama on juuri astunut virkaan, niin olisi kyllä virhe, että parlamentti ottaa näin päättäväisesti kantaa tällaisen järjestelmään. Meidän on palattava tähän kysymykseen. On mielestäni välttämätöntä, että otamme kantaa tähän aiheeseen. Mutta niin pitäisi tehdä silloin, kun sen aika on. Kun tämän asian faktat ovat selkeämmät kuin tällä hetkellä. Kiitos. Mr. Lagendijk for the Greens. Lagendijk, vihreät. Thank you, Chairman. Um... Kiitos puheenjohtaja kun olen kollega Beerin kanssa keskustellut, hän on varjo esittely, niin varmaankaan tule yllätyksenä esittelijälle, että ryhmämme ei ole kovin tyytyväinen tähän mietintöön. Minusta on kummallista, että paras selitys oikeastaan löytyy Vataisen mietinnöstä sen suhteen, minkälainen turvallisuus- ja EUlla on. Hän toteaa, että konfliktin ehkäisyssä äh, on parhaat mahdollisuudet ja tällainen lausunto olisi pitänyt olla myös tämän mietinnön ytimessä eli EUn turvallisuusstrategia. Ja Vataisen mietintöhän käsittelee NATOa. En myöskään ymmärrä, miksi esittelijä kieltäytyy hyväksymästä tiettyjä käsitteitä, jotka nyt eivät ole mitenkään vihreitä tai vasemmistolaisia monet turvallisuusalan asiantuntijat ovat todenneet, että tarvitaan konfliktin ehkäisykykyä. Meillä on 55 ja 67 tarkistukset, johon on laittanut miinuksen. En ymmärrä, miksei tällaisia käsitteitä voitaisi sisällyttää Euroopan turvallisuusstrategiaan. Ja, ei, ja on kieltäydytty viittaamasta aseista riisunta osaan sopimuksissa. Jos nyt seuraa keskustelua Yhdysvalloissa ja lehdissä parlamentin ulkopuolella, äh, mitä käydään ydinsulkusopimuksesta, niin pitäisi puhua tästä osasta sopimusta. Minusta mietinnössämme ainakin pitäisi viitata nimenomaan tähän MPT-osaan sopimuksesta, ja esittelijä on kieltäytynyt, joten en, en kyllä ymmärrä, eh, miten ryhmäni voisi ilman muutoksia hyväksyä hänen mietintönsä. Kiitos. Tobias Flieger, für die GUE. Ja, vielen Dank. Der... Kiitos paljon. esittelijähän on viitannut perusongelmaan. Tämä on minusta kaikilla ryhmillä sama. Turvallisuusstrategia tai Euroopan turvallisuusstrategian laajentaminen tuli esiin silloin, kun tätä mietintöä kirjoitettiin. Ja silloin tietenkin sen tilaa voidaan heijastella vain rajallisesti tässä mietinnössä. Siksi olisinkin toivonut, että tämä sanottaisiin selvästi. Mielenkiintoista on se, että kollega Kuune tarkistuksessaan 63 alkuosassa tämän aivan korrektisti osittaa toista osa, loppuosaa emme voi poliittisesti tukea, mutta tämän pitäisi kuitenkin selkeästi sanoa, että parlamenttia ei järkevästi otettu osalliseksi tähän prosessiin. Se pitäisi myöskin sanoa ja siinä mielessä toivoisimme, että tämä otettaisiin sinne mukaan. Mielenkiintoisena pitin herra von Volgaus sitä, että tarkistuksen 20 osalta, se on kollega Angelika Perin tarkistus, ensimmäinen osa, tällä parlamentaarinen tilivelvollisuus, tuitte sitä osaa, se on turvallisuus- ja puolustusalivaliokunnan kanta, mutta tuo, että kunnioitetaan kansainvälistä oikeutta ja humanitaarista oikeutta, vastustatte sitä osaa, olen hiukan järkyttynyt, koska tuo hyvin selkeästi avoimesti tarkoittaa sitä, että kansainvälinen oikeus ei ole tässä tärkeää. Toivon, että yhdessä sosiaalidemokraattien, liberaalien ja vihreiden välillä saamme tuon tekstin sinne kuitenkin äänestettyä koska sen pitäisi olla aina poliittisessa toiminnassa peruslähtökohtana. Parlamentaarisen valvonnan osalta olen sanonut, että tämä on kohta, jossa koko alivaliokunta tukee. Tämä on aina kohta, jota voimme täysin sisällöllisesti tukea. Mielenkiintoinen on kannanottoinen Georgiaan, joka on siellä mukana. Tässä sanotaan, että Venäjän pitäisi reagoida kriisiin. No, jos ei voida sanoa, kenen välillä tätä on, tätä kriisiä, niin on vaikea sanoa, miten tämä pitäisi suhtautua. Meidän ryhmämme ja muutkin voivat konkreettisesti sanoa, että Georgia on aloittanut sodan ja Venäjä on reagoinut suhteettomasti. Herran kunnia DAF-puheenvuoroja voimme tukea Ohjuspuolustusjärjelmien osalta toivon, että saamme nuo äänestettyä pois tekstistä enemmistöllä huomenna. Tämä on kyllä ongelmallista, että nämä kohdat sinne tässä vaiheessa. Ydinsulkusopimuksen osaltahan, tai siitä puhuttiinkin jo, se on tärkeä sekin, jota ei voi jättää huomiota. Periaatteessa on niin, että tämä on viesti väärään suuntaan tämä mietintö. Pidetään tervetulleena siviili- ja sotilaallista yhteistyötä. Pidämme tätä hankalana. Yhteys Naton ja EUn välillä on tässä tervetullut. Me pidämme sitä vähän ongelmallisena. Ja kaiken kaikkiaan EUn sotilaallisen ulottuvuuden laajentamista pidetään tervetulleena. Meillä on tarkistus, jonka mukaan juuri emme halua tämän sotilasulottuvuuden laajentamista. Me haluamme, että EU on siviilialan toimija. Meillä on väimistökanta, jota tuemme huomenna Me pyydämme, että tämä otetaan huomioon ennen äänestystä, että me esitämme tällaisen vähemmistökannan. Minua kiinnostaa kovasti, miltä äänestys näyttää näissä yksittäisissä kohdissa, jotka toin nyt esiin. Kiitos, näin kuulemme poliittisten ryhmien kannat. Yksittäiset jäsenet, Varna Vens. Like Haluaisin onnitella Raffon Vogelta hänen tekemästään työ, työstä mietinnön parissa – mietintö ja ehdotetut kompromissit ovat hyvä analyysi ja hyvät suositukset komissiolle neuvostolle. Haluaisin kuitenkin nostaa esille muutaman seikan, jotka toisivat jotakin lisää tähän itse asiaan sisältöön. Minä katson, että pitäisi mietinnössä huomauttaa voimakkaasti kahdesta seikasta. Ensinnäkin se, että puolustusvälineistön kustannukset ovat nousseet merkittävästi ja korostaa, että jäsenvaltioissa on paineita, jotka on ylitettävä tässä suhteessa. Jäsenvaltioiden on tehtävä yhteistyötä resurssien yhdistämiseksi ja kapasiteetin vahvistamiseksi. Tämä on tärkeää. Toiseksi Katson, että on hyvä erityisesti tälle mietinnölle panna merkille hiljattaiset tapahtumat marraskuulta. Eli on tarkoitus perustaa ilmakuljetus, ilmakuljetuksia järjestäviä yksiköitä Eurooppaan. 12 jäsenvaltiota on toiminut. Puolustusministerit siellä ovat tehneet päätöksen tähän suuntaan. Ja lopuksi vielä kenties tekninen kysymys. Kohta 13, jossa esittelijä puhuu Georgian kriisistä ja siitä, että lännen Venäjä suhteet ovat näin ajautuneet kriisitilaan. Ovatko kollegat huomanneet tämän kriisin Ovatte, ovat, oletteko havainneet, että, että suhteemme Venäjään ovat nyt todellakin ajatuneet kriisiin? Kenties pitäisi olla hieman korrektimpi sen suhteen, mitä on todella tapahtunut. Emme me nyt kriisiä havainneet. Toki tämä Georgia- ja kaasukriisi havaittiin, mutta se nyt on aivan eri asia. Kenties tämä pitäisi ottaa pois, koska ei, ei se heijasta todellisuutta. Ei, eivät suhteet Venäjään olleet kriisissä. Kiitoksia. Thank you, Madame Koppa. Thank you. Uh... Kiitos edustaja Koppa. Kiitos. Minäkin kiittäisin esittelijää. Kiitos hänen mietinnöstään ja sitä, että hän on pyrkinyt kompromisseihin. Olen täysin ja Kuunen kanssa samaa mieltä, mutta halusin kuitenkin kiinnittää huomioon muutamaan seikkaan. EU tarvitsee vahvaa ulkopolitiikkaa, jotta voidaan vastata tuleviin yhteisiin haasteisiin. Ja tässä mielessä EU on oltava yhteistyössä muiden kansainvälisten pelaajien kanssa YK peruskirjan pohjalta. Uskoakseni on tärkeää vielä kerran painottaa sitä, että me haluamme monenkeskisyyttä, suhtaudumme siihen lojaalisti. Ja YK on peruskirjan uudistamisessa haluamme huolehtia siitä, että voidaan osallistua konfliktien ratkaisemiseen ja ennaltaehkäisemiseen, joten minäkin haluaisin tehdä suullisen tarkistuksen. joka liittyy etyin Uh, Mielestäni on tärkeää, että etyj on mukana demokratian tukemisessa konfliktien ehkäisyssä. Luen tarkistuksen. On sitä mieltä, että EU ja EUn jäsenvaltiot pitää saada osallistumaan etujärjestelmän parantamiseen. Se on jo osoittautunut hyväksi tavaksi tukea demokratia- ja ihmisoikeuksia laajemmassa Euroopassa ja on edelleen – kattavat puitteet luova taho, kun puhutaan konfliktien ratkaisemisesta, kehottaa läheisempään yhteistyöhön ja koordinointiin EUn ja etujin välillä ja painottaa sitä, että järjestön pitäisi saada riittävät rahoitusvälineet ja oikeushenkilöllisyys, jotta voidaan tehokkaammin huolehtia sen tärkeistä tehtävistä. Kiitos. Thank you, Mr. Dimitrakopoulos. Kiitos, herra Dimitrakopoulos. Uh, Mr. President, Kiitos puheenjohtaja. Ensin haluaisin onnitella Karl von Vogauta hänen tekemästään työstä, jonka hän meille esitteli, ja myöskin yhteistyöhaluisesta asennoitumisestaan aivan nopeasti. Kompromissi, kompromissi numero kaksi. Äh, se liittyy kohtaan yhdeksän. Minusta olisi mukavampaa, jos ensimmäinen maininta kyberhyökkäysten uhka maininta. Toki tämä kyberulottuvuus on, on tärkeä huomioida, mutta kenties tässä voitaisiin käyttää toisenlaista sanamuotoa, jotta voitaisiin varmistaa, että on toimia, joilla suojataan useita aloja, esimerkiksi dataa, tiedustelua, vastatiedustelua ja niin edelleen. Toinen seikka, tarkistus 62, herra kuunnelta. Olen tarkistuksesta samaa mieltä. Minusta se on tärkeä tarkistus ja siinä on oikeastaan jonkinlainen yhteys toiseen tärkeään kappaleeseen mietinnössä, eli se kappale, jossa puhutaan keinojen käytöstä yhteisessä eurooppalaisessa puolustuksessa äh, järjestää näitä operaatioita. Sitten on kolmaskin kappale, joka on tärkeä, eli budjetin järkiperäistäminen niin, että voidaan suunnata katseet tulevaisuuteen hieman rationaalisemmin ja, ja kestävämmin nimenomaan budjetin näkökulmasta. Vielä yksi kommentti parlamentaarisesta ulottuvuudesta. Sehän varmaankin on, on meille tällaista yhteistä toimintakenttää. Me haluamme edelleenkin sisällyttää parlamentaarisen ulottuvuuden ja valvonnan kaikkeen sellaisen toimintaan, joka liittyy, liittyy eurooppalaisen puolustukseen. Ja sitten lopuksi vielä äh, Yhdysvallat ja kappale siitä. Pyytäisin Karlia äh, pitämään oven avoinna. Nyt on uusi hallitus. Jos nyt avaatte television, niin näette, että juuri nyt varmaan siellä juhlallisuudet, kulkue lähtee liikkeelle. Ja sitten näemme, minkälainen lähestymistapa noin käsitteellisesti on se, jonka herra Barack Obama omaksuu vaikkapa asevalvontakysymykseen. Toivomme, että, että on jonkinlainen uusi lähestymistapa tulollaan, mutta nyt on vielä liian varhaista tietää, eh, minkälainen konteksti sitten on. Ja on vielä liian varhaista sanoa, minkälaiset ovat eh, muut reaktiot eh, esimerkiksi kongressissa Yhdysvalloissa suhteessa niihin ehdotuksiin, joita Obama kehittelee huomisen, huomisesta lähtien. Tiedän, että hän on kutsunut kenraaleja, sotilaallista johtoa keskustelemaan näistä kysymyksistä, vetäytymisistä, mutta tämä on vain yksi luku puolustuksen alalla, niitä on muitakin. Ja meidän on pidettävä suhteemme Yhdysvaltain kanssa puolustusalalla avoimena, niin että näemme, kun herra Barack Obama ja hänen hallituksensa kehittää nyt sitten eh, toimintoja, niin voimme sitten niihin reagoida. Vielä kaksi puhujaa. Kiitoksia puheenjohtaja. Voisin vähän täydentää Tobias Flügerin kommentteja. Hän on omasta ryhmästäni ja sanoi, että Euroopan Turvallisuuspolitiikka ja strategia pitäisi olla sellaista, jonka kautta voidaan harjoittaa käytännöllistä politiikkaa, jolla päästään aseista riisumiseen. Olemme vielä hyvin kaukana tämän mietinnön kautta siitä, että puolustaisimme pragmaattista politiikkaa, joka tarjoaisi EUn kansalliselle maailmalle mahdollisuuden saavuttaa nolla aseistustasoon Kyllä aikaisemmin Euroopassa oli johtajia, joilla oli sellaisia poliittisia kunnianhimoisia suunnitelmia, että kylmän sodan aikanakin tällaiseen politiikkaan pyrittiin. Olen sitä mieltä, että tällä mietinnöllä ja seuraavilla, tätä seuraavilla kehotetaan päinvastaiseen uudelleen varustautumiseen, eikä ollenkaan tätä huomioon YK on selkeitä suuntaviivoja tai El Baradein ja muiden kannanottoja Münchenissä. Siellä vedettiin siihen, että osallistujavaltioiden yhden prosentin asevarustelu budjetin vähentämisellä voitaisiin vähentää nälkää maailmassa, mutta kuitenkin nyt pyritään varustautumaan yhä enemmän ja kutsutaan lisäämään sotilaskuluja jos NATO-kompleksi ja tämä tällainen sotilaallinen, sotilasteollisuuden kompleksi vallitsee, jos siitä on ollut jotakin hyötyä New Yorkin iskujen estämiseksi, Madridin iskujen estämiseksi, Gazan sodan estämiseksi, niin, niin eihän, eihän tämä pidä paikkaansa. Ei se, ole, ei se ole sitä hyödyttänyt. Haluaisin pyytää niitä kollegoita, jotka edelleen puolustavat tätä järjestelmää. Uskovatko he todellakin, että vuodesta 1999 silloin kun NATO hyväksyi uuden strategisen suunnitelman, eli että vastataan sotilaallisesti järjestäytyneeseen rikollisuuteen, terrorismiin ja, ja ma- maahanmuuttovirtoihin sekä luonnonvarojen suojeluun. Eli, eli, eli onko todella onko todella sotilaallinen toiminta siviilikohteiden puolustamisessa tapa toimia tällä vuosisadalla. Vilpittömästi uskon, että näin ei ole. Gazan sodassa on nähty, missä määrin meillä on omaa puolustus- ja turvallisuuspolitiikkaa. Olimme siellä ja, valtioiden johtajat kävivät siellä, kun Israelin hallitus, Israelin armeija päätti toimia sotilaallisesti. Tämä oli meidän panoksemme meidän ryhmämme tuomitsee tämän tien eikä se hyväksy järjestelmää, jossa turvallisuusjärjestelmä on liitetty Yhdysvaltojen Pohjois-Amerikan turvallisuusjärjestelmän. On todella pateettista, että meidän on odotettava, mitä Yhdysvaltojen presidentti sanoo ennen kuin me otamme omaan kantamme. Minusta tämä on todella surkea. Minusta se ei ole sen suuntaista, että pyrittäisiin luomaan omaa turvallisuusaluetta. Meidän pitäisi itse suunnitella turvallisuuspolitiikkamme, pyrittävä aseista riisumiseen ja siihen, että kunnioitetaan kansainvälisiä sopimuksia. Olisi tietenkin myös pikkuhiljaa äh, äh, turvallisuuspolitiikkaa demilitarisoitava. Joten uskon, että emme tule tukemaan tätä mietintöä, emmekä tätä seuraavaa äh, mietintöä, joka koskee NATOa ja EUta. Kiitoksia. And finally, Mr. Landsbergis. Lopuksi herra Landsbergis. Chairman, I completely disagree written oral amendment. Herra kun esitti suullisen tarkistuksen Ja sitten meillä on myös muita laadittuja tarkistuksia valtiamaista. maista. Kaikki ne perustuvat ajatukseen, joka on jo ikään kuin mennyttä maailmaa. Eli Mm, jos on hyökkäys jotakin kohtaan, niin luonnollisestikin on silloin syyllinen. Georgia nähdään täysin syyllisenä, kun se nyt menettää miehitetyt alueet ja kansalaiset joutuvat maanpakoon lähtevän kotisijoiltaan. niin kuin monet kollegat ehdottavat, jäsenvaltioiden huolia ei oikeastaan arvojen ja solidaarisuuden unionissa voida jättää huomiotta. Sitten jos on kyberhyökkäys ja vaikkapa radioaktiivinen hyökkäys Isossa Britanniassa Lontoossa ja näiden jälkeen sitten NATO aktivoitui. Ja mitä sitten tehdään Baltian maissa? Jos Euroopan parlamentti vastustaa tätä, niin, niin voimme vain kiittää Euroopan unionia selkeydestä. Eli tiedämme, että voimme luottaa pelkästään NATOon. Kiitos edustaja Salafranka. Pyydän kysymään ihan lyhyesti, koska meillä on vielä yksi mietintö keskustelun kohteena ja meillä on vain noin 18 minuuttia aikaa. Kiitoksia puheenjohtaja lyhyesti. On tärkeää sijoittaa strategisesti tämä mietintö. Meidän ei pidä tässä sotkea kaikkea sivuseikkoja pääasioihin. Kun tätä mini mietintää äh, kritisoitiin, sanottiin, että tässä ei puhuta kansalaisten turvallisuuteen. Minusta tämä ei pidä paikkaansa. Jos luette ollenkaan kunnalla tätä mietintöä, niin huomaatte, että ensimmäisessä kohdassa sanotaan, että Eurooppa tarvitsee sellaista turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa, jolla suojellaan kansalaisia ja, ja puolustetaan ihmisoikeuksia. Sanotaan, että kun ajatellaan uusia uhkia, puitteet on uudistava, uudistettava ja tarkistettava, ottaen huomioon nämä uhat sekä Euroopan unionissa että myös NATOn piirissä. On aivan selvää, että tänä päivänä EU ei ole vahvistanut autonomista puolustuskapasiteettia. Tässä todellisuus ja utopia saattaa sekoittua toisiinsa, mutta tosiasiat ovat tosiasioita ja tosiasia on se, että EUn, EUn 27 jäsenvaltiota on tukenut näitä tavoitteita tämän eurooppalaisen turvallisuusstrategian puitteissa. Tässä mietinnössä on hyvin myönteisiä asioita, hyvä puheenjohtaja. Siinä äh, vahvistetaan ja identifioidaan turvallisuuselementit ja uudet suhteet Venäjän kanssa ja rakennetaan myös äh, Euroopan unionin kapasiteettia siihen suuntaan, johon kansalaiset äh, sitä edellyttävät. On aivan totta, että täällä on joitakin polemisia aiheita, se on tunnustettava, kuten esimerkiksi ohjuskilpi-aihe juuri nyt ennen kuin Yhdysvaltojen presidentti astuu virkaansa ja pitää jos puheensa. Varmaankin esittelijä voidaan kritisoida monista asioista, mutta selkeyden puutteesta häntä ei voida kritisoida huomenna. Päätämme niistä muutamasta kohdasta, joissa jakolinja vielä on. Ja uskon, että valiokunta tekee päätöksensä kaikessa viisaudessa. Mutta olisi virhe, jos kun puhumme tällaista asiasta, tämä parlamentti ei tukisi mietintöä, joka pyrkii ottamaan parlamentaarisen valvonnan ja ulottuvuuden tämän politiikan ytimeen. Sanoo mitä sanoo tämä valiokunta ja olkoon kannat mitä hyvänsä, niin kansalaiset pyytävät juuri tätä. Jos väitetään toista, niin sotketaan kyllä puurot ja vellit totaalisesti sekaisin. Kiitos paljon ja lopuksi herra von Vogan yhteenveto. Kiitos Kiittäisin kovasti keskustelusta. Päättelen sitä, että kun tarkistuksia oli niin paljon, niin meillä on nyt vielä kolme kiistanalaista seikkaa. Kolika kuunnelle. Olisin mielelläni jättänyt tuon pois, mutta tämä oli asia, jota ei voitu jättää huomiota. Asiat, jotka on sanottu viime vuosina, toistetaan. Sitä ei voi välttää. Se nähtiin myöskin tarkistuksissa. Ja sitten tämä cyber warfare, kybersodan käynti. Minä toki voin käyttää muutakin sanamuotoa. Cyber warfare ei varmaankaan ole paras, sama, paras sanamuoto. Kyberhyökkäykset, attacks. Eh, ehkä Dimitra Kopuluksen kanssa voimme vielä keskustella. Hänkin puhui tästä aiheesta, mutta tässä varmaankin voimme löytää ratkaisun. Sitten Baltian maat. Kaksi asiaa. Voidaan esitys hyvin selkeästi sanoa, että tässä pitäisi olla tällainen suunnitelma, mutta kuunnen tarkistus sanoi sen niin hankalasti, että kansalainen, joka tämän lukee, ei pysty ymmärtämään, mitä siinä sanotaan. Minä haluan selkokieltä. Olen sitä mieltä, että jos selkokieli ei saa parlamentin tukea, niin varasuunnitelmana meillä on kollega Kuunen tarkistus. Sitten ohjuspuolustus. Mielipiteet tietenkään tässä eroavat toisistaan, kun kuuntelin tänään Schwarzenbergia, niin ei ole mitenkään niin varmaa, miten Yhdysvaltain hallinto tähän suhtautuu. Ja minun mietinnössäni ei sanota muuta kuin, että jos tätä puolustusjärjestelmää kehiteltäisiin edelleen, meidän on huolehdittava siitä, että Euroopan edut otetaan suhteellisesti huomioon. Tämä on ainoa sisältö tekstin kohdassa, jota minä ehdotan. Kollega Daffille osoittaisin sydämelliset kiitokset kommenteista. Uskoakseni Ranskan kauteen vaikutti Georgian kriisi, jota Ranska hallinnoi erittäin hyvin – turvallisuustutkimuspuolustuspaketti saatiin läpi. Chad kaikkien ongelm- kaikista ongelmista huolimatta saatiin tulos, joten minusta tuntuu, että voimme tasapainoisesti tähän suhtautua. Human security. Meillä oli vaihtelevia kantoja edellisen mietinnön yhteydessä. Minä olen sitä mieltä, että tämä on samantyyppinen kuin responsibility to protect, velvollisuus suojella. Jos sotilastoimia perustellaan sillä, että meillä olisi tällainen velvollisuus suojella. Kafriken kanssa voisi tässä keskustella. Varmasti tarvitsemme syvällisempää keskustelua tästä aiheesta. Georgiasta. Alkuperäisessä muotoilussani mietinnössäni Georgiota ei mainittu, se oli varmasti väärin. Nyt suullisen tarkistuksen kautta pyrin esittämään muotoilun, joka ei ehkä ole ihan yhtä pehmeä kuin tämä esillä oleva. Siinä vähän jo sisään syyllistä Tästä äänestämme huomisaamuna. Olisi mukava, jos meillä olisi mahdollisuus huomisaamuna vielä varjoesittelijöidenkin kanssa keskustella näistä vielä avoimina olevista kysymyksistä ja katsoa, voisimmeko löytää yhteisen ratkaisun. Kiitos. Dank. Kiitos paljon. Äänestys on huomenna. Ja viimeisenä kolmas mietintömme, joka liittyy läheisesti työhön. Naton merkitys EUn turvallisuusjärjestelmässä esittää esittelijä, edustaja Vatanen. Teillä on puheenvuoro. Thank you, thank you chair. Well, how much time do you give for... Kiitos puheenjohtaja. Paljonko on aikaa? Viisi minuuttiako? We have 10 minutes or 12 minutes. What I can also... 10-12 minuuttiin. Jos haluatte, niin kyllä tämä voidaan huomenna aamullakin käsitellä. Niin aivan vilpittömästi kenties olisi parempi. E- ei tietenkään minusta johtuen, mutta minä en, en, en tätä tilaisuutta järjestänyt. Eli minusta kyllä aihe ansaitsisi hieman lisää aikaa. Topic, why... Olen aivan samaa mieltä, tuo on tärkeä aihe, siksi tätä ehdotinkin. Huomenna aloitamme yhdeksältä teidän mietintönne käsittely. Ja nyt lähdemme kaikki katsomaan televisiota. Näin pääsemme nauttimaan parasta puolesta. Kaiken kaikkiaan. Kiitos.